valiokunnat tai muut kokoontua, onko täällä tulkkaus käytössä ja voidaanko täällä ottaa vastaan esimerkiksi vierailijaryhmiä? Wyjaśniam Państwu, to bardzo ważne pytanie. Tämä on tärkeä kysymys, selitän sen teille. Minä juuri valmistelen tällaista sähköpostiviestiä, jonka henkilökohtaisesti allekirjoitan kaikille jäsenille. Jotkut jäsenistä eivät ole päässeet paikalle ollenkaan, he haluavat myös saada tietoa. Sähköposti lähetetään teille noin kello 11. Ja siellä on vastaukset mahdollisesti kaikkiin kysymyksiin, joihin vastaukset jo tiedämme. Ja yksi näistä vastauksista on sellainen, josta juuri kysyitte. Eli torstaina voidaan pitää kaikki valiokuntien kokoukset, mutta äänestyksiä valiokuntien kokousten aikana. Voidaan pitää vähemmän epävirallisia kokouksia myöskin. Parlamentin yksiköt palvelut ovat paikalla, meillä vain ei ole täysistuntoa. Kaikki muu, paitsi, tai torstaina toimitaan täysin normaalisti, paitsi että ei ole täysistuntoa. Otetaan vastaan ryhmiä, jotka Strasbourgiin tulevat vierailuille, ryhmiä, joita me jäseninä kutsumme. Heillä täytyy, heidän täytyy päästä Strasbourgiin, heidän täytyy vierailla parlamentissa. Tulevat myös täysistuntosalin sisään, mutta siellä ei ole istuntoa. Eli er, ero on vain siinä, että ei ole täysistuntoa, eikä ole valiokuntien, valiokunnissa äänestyksiä. Kokouksia voi olla, mutta ilman äänestystä, koska tällä viikolla Tällaiseksi viikoksi päätimme, että ei ole äänestyksiä. Kaikki muu sujuu normaaliin tapaan torstaina. Toistan vielä. Sekä torstaina että perjantaina voitte allekirjoittaa nämä listat. Sikään ei ole muuttunut. Niin kuin tähän asti. Asetetaan läsnäololista torstaille ja perjantaille esille. Kaikki lisätiedot saatte tässä sähköpostissa, joka, jonka saatte sähköpostilaatikkoihinne no, myöhäisintään ennen lounasta. Eli sitten tiedätte se, mitä on, se, mitä on päätetty. Eilen oli puhemiehistön kokous ja puheenjohtajakokous ja aika moniakin asioita ratkaistiin. Mutta haluaisin kertoa teille, että täällä on tällainen erityistyöryhmä. Parlamentin yksiköt ovat siellä edustettuina ja se pitää koko ajan yhteyttä minuun, se erityistyöryhmä. Ja minä sitten pidän yhteyttä äh, poliittisten ryhmien puheenjohtajien, koska täytyy olla yhteydet koko ajan koskien näitä asioita, äh, joista tehdään päätöksiä koskien tätä viikkoa, tulevaa viikkoa, koska ensi viikollahan ovat valiokuntien kokoukset. Emmekä voi jumittaa normaaleja valiokuntien kokouksiin, niihin täytyy valmistautua asianmukaisesti niin, että Brysselkin valmistellaan hyvin, Brysselin kokoukset. Päätöksiä ei vielä tässä asiassa ole tehty, mutta kaikesta asiasta päätetään nyt tulevina päivinä. Joten odotelkaa tätä minulta, tätä lyhyttä tiedonantoa koskien kaikkia päätöksiä ja miten ennakoidaan, että tulevaisuudessa toimitaan. E, proszę Państwa, kolejnym punktem porządku Seuraavana kohdalla on komission ja neuvoston julkilausumat lentoliikenteen pysähtymisestä Euroopassa. Haluaisin vähän alustaa tästä, kuten tiedetään. Nämä päätökset tulevista päivistä Euroopan toimielinten toimeenpanevat elimet täytyy tehdä asio- päätöksiä, eli ministerineuvosto ja komissio. Ja sekä komissio että ministerineuvosto, kuten tiedämme jo, toimivat. Ainakin sunnuntaista lähtien ovat tehneet työtä tämän asian parissa, mutta myöskin meillä jäseninä on velvollisuutemme. Ne koskevat tällaista pitempää perspektiiviä vastauksena olemassa olevaan kriisiin valiokunnat halutaan tähän asiaan mukaan. Meidän täytyy myös harkita sitä, että millä tavalla Brysselin minisessiossa voidaan vastata olemassa olevaan tilanteeseen. Ehkäpä kyseessä voisi olla päätöslauselma. Minä pysyn eri reagointitavoista, mutta pyytäisin kollegoita, että puheenvuoroissanne myöskin, ja kun nyt, niin kiinnittäisitte huomiota siihen, että millä tavalla parlamentti voi liittyä tämän näiden nykyisten ongelmien ratkaisemiseen. Kyseessä ovat ennen kaikkea kansalaistemme ongelmat, Euroopan asukkaiden ongelmat. Meillä tietysti on ongelma päästä Strasbourgiin ja Brysseliin, mutta se on meidän ongelmamme. Eikä meidän pitäisi sitä mitenkään ylimääräisesti korostaa. Meidän pitäisi käsitellä sitä, että miten eurooppalaisten ongelmat voidaan ratkaista tässä tilanteessa, kun, halvaan, kun lentoliikenne on halvaantunut. Tämä on tärkeä asia. Ja se, mitä me jäsenet voimme tehdä, tulevina viikkoina, jotta voisimme tätä tilannetta parantaa. Mutta koska alkuvaiheessa tämä toimeenpaneva puoli on suurimmassa vastuussa, niin haluaisin kiittää sekä neuvoston että komission edustajia siitä, että olette täällä paikalla. Ja haluaisin pyytää, että keskustelun aloittaa neuvoston puolesta herra López Garrido. Olkaa hyvä, herra ministeri. Kiitoksia puhemies. Kuten kaikki tietävät, lentoliikenne on äärimmäisen strateginen asia. Se vaikuttaa kansalaisten jokapäiväisen elämään ja siihen, että he saivat liikkua vapaasti joka päivä ja samoin se vaikuttaa tuotantoon ja teollisuuteen hyvin voimakkaasti. Ja kun ilmailu joutuu ongelmiin, kun syntyy vääristymiä ja kun tämä vaikuttaa enemmän kuin yhteen maahan, niin silloin tämä strateginen luonne, joka ilmailulla on, tulee entistä paremmin näkyviin. Ja tässä tapauksessa tilanne vaikuttaa suurimpaan osan EUn valtioista ja tilanne on hyvin hankala Tämä on odottamaton kriisi, joka, jota, jonka kaltaista ei ennen ole nähty, ja siihen täytyy puuttua oikein keinoin. Tässä on myös paradoksi siitä, että EUlla ei ole kovinkaan paljon toimivaltuuksia tässä asiassa, vähemmän kuin muissa asioissa, mutta silti sen täytyy toimia ja reagoida. Tässä ilmailun kriisissä Euroopassa ollaan tilanteessa, joka on hyvin vakava. Mutta tähän liittyy myös EUn mahdollisuus toimia juridisesti. Eli EUn ei ole nyt helppoa toimia, vaikka se onkin toiminut ja reagoinut. Ja tästä pääsenkin siihen, kuinka on toimittu. Ensinnäkin jäsenvaltiot, lentokentän viranomaiset ovat soveltaneet olemassa olevaa pöytäkirjaa. On arvioitu sitä, miten tuhkapilvi on levinnyt ja mukana on ollut erilaisia tahoja, esimerkiksi Lontoossa oleva asiantuntijaryhmä, joka on arvioinut tätä. Se on päätynyt siihen, että lentoja pitää rajoittaa. Ja näin on toimittu niin, että toimitaan äärimmäisen varovasti, halutaan minimoida riskit, niin, että Eurocontrol ja tieteellinen komitea Lontossa ovat todella tehneet päätöksiä ja toimineet. Tilanne on kuitenkin laajempi. Ja siksi EUn toimielimet ovat alkaneet tehdä alusta lähtien töitä. Meillä on ollut erilaisia teknisiä kokouksia ja eilen teimme poliittisen päätöksen liikenneministereiden kokouksessa. Neuvosto Espanjan puheenjohtajavaltiona on tehnyt yhteistyötä komission ja erityisesti komission jäsen Kallasin kanssa. Kiitänkin häntä hänen panoksestaan koko tänä aikana ja samoin olemme tehneet yhteistyötä Eurokontrollin kanssa, jotta reaktiomme voisi olla mahdollisimman sopiva tähän tilanteeseen, joka on muuttunut pitkä, paljon pidemmäksi kriisiksi kuin oletettiin ja joka on vaikuttanut hyvin voimakkaasti koko EU-hun, mutta myös sen ulkopuolelle. Ja olemme nyt saaneet aikaan äh, suosituksia. Eurocontrol on niitä laatinut ja ne on hyväksytty yksimielisesti. Ensinnäkin eilen ne hyväksyttiin yhdessä Eurokontrollin neuvoston komission kanssa. Ja mukana olivat myös äh, ilmailuviranomaiset ja muut tahot, jotka ovat mukana kriisissä. Ja nyt on välttämätöntä, että Eurocontrol on tavallaan laatinut kolme vyöhykettä, joihin tämä tulivuori vaikuttaa. Ensinnäkin vyöhyke, jossa tuhkaa on eniten, eli siellä lentokielto on täydellinen. Sitten on toinen vyöhyke, jolla tuhkaa ei ole lainkaan ja lentotoiminta voi jatkua vapaasti. Ja sitten on tällainen keskivyöhyke, jossa tuhkaa on vähän ja jolla voidaan lentää ilman riskejä. Ja sitä, näitä vyöhykkeitä tutkitaan tietojen pohjalta, joita saadaan eurokontrollilta kuuden tunnin välein. Ja näin kansalliset viranomaiset tekevät koordinoidusti päätöksiä siitä, luodaanko tällaisia lentokäytäviä, joilla voidaan lentää. Eurokontrollin suositukset ovat teknisiä ja ne hyväksyttiin yksimielisesti 27 hallituksen toimesta. Ja näin sille annettiin tällainen eurooppalainen lähestymistapa. Ja tämä onkin välttämätöntä juuri tällä hetkellä. Eli EUn täytyy tehdä päätöksiä ja se ehdottaa, että jäsenvaltiot toimisivat tällä tavoin. Eli tässä todella toimittiin yksimielisesti yhdessä komission kanssa eurokontrollin ehdotuksesta. Turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää, aivan kuten Kallaskin on sanonut. Ja niillä alueilla, joissa on E- eli otettiin siis käyttöön joitakin alueita, joissa on todella täydellinen lentokielto ja kaikkia näitä Eurokontrollin e- ja Lontosta tulevia tietoja analysoidaan syvällisemmin. Samoin tehdään e- koelentoja ilman matkustajia. Ja mukana ovat myös moottoreiden ja muiden lentokoneen osien valmistajat ja Kölnissä oleva virasto tämä malli on hyvin eh, kehittyvämpi, se on dynaaminen ja tarkka ja se on tehty tieteellisin kriteerein ja Eurokontrollin teknisten arvioiden perusteella. Ja tässä on hyvin tärkeää, että näiden vyöhykkeiden välillä koordinoidaan. Ja hyvä puhemies, liikenneministerit ottivat eilen hyvin tiukasti kantaa siihen, että meidän täytyy todella tehdä kaikkemme, jotta kansalaisten käyttöön saataisiin muita mahdollisia liikennemuotoja, koska tämä kriisi vaikuttaa EUn kansalaisten liikkuvuuteen niin voimakkaasti. Samoin käsittelimme äärimmäisen merkittäviä tämän tilanteen aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia. Aivan kuten Kallas on jo kertonut, meillä on tällainen erityistyöryhmä, jota herra Kallas johtaa. Mukana on myös Almunia ja komission jäsen Rehn. He tulevat laatimaan kertomuksen aiheesta. Siinä käsitellään juuri taloudellisia seurauksia, joita kriisillä on. Ja liikenneministerit kokoontuvat mahdollisimman pian uudelleen käsittelemään kaikkia näitä kysymyksiä. Näin, herra puhemies. Haluamme antaa todella nyt koordinoidun eurooppalaisen vastauksen siihen, mitä tapahtuu, niin että lähdetään liikkeelle turvallisuusnäkökohdista. Turvallisuusnäkö- ja siitä, että pidetään kiinni kansalaisten oikeuksista. Ja hyvä puhemies Busek, olen todella iloinen että Euroopan parlamentti haluaa käsitellä näin syvällisesti tätä kysymystä. Se, että täällä puhutaan tästä asiasta, todella osoittaa, että halutaan toimia pikaisesti ottaen ihmiset huomioon ja että halutaan myös pidempiaikainen ratkaisu tähän aivan odottamattoman uudenlaiseen kriisiin, jonka vaikutukset ovat äärimmäisen suuret kansalaisten elämään. Kiitoksia. Kiitoksia herra ministeri. Kiitoksia näistä kaikista selvityksistä. Haluaisin myös vakuuttaa ja välittäkää viestiä myös neuvostolle eteenpäin sekä puheenjohtaja maalle Espanjalle ennen kaikkea, että Euroopan parlamentti on valmis yhteistyöhön. Olemme aina avoimia myös keskustelemaan valiokuntatasolla. Ensi viikollahan on valiokuntakokoukset, joten olemme valmiita ottamaan vastaan erityisesti komission edustajat näihin kokouksiin, mutta myös neuvoston edustajat. Haluamme liittyä näihin keskusteluihin Meidät on valittu välittömillä vaatteilla ja vastaamme Euroopan unionin kansalaisille ja sen vuoksi meidän ottaminen mukaan on välttämätöntä. Olemme siihen hyvin valmistautuneita. Tietysti voimme tehdä vain se, mikä lainsäädäntötyöhön liittyy toimeenpanoa, emme voi toteuttaa, mutta haluamme kertoa sekä neuvostolle että komissiolle, että olemme valmiita kantamaan vastuuta. Siellä liittyy myös tämä keskustelu. Sitten komission puolesta puhuu komissio jäsen Sim Kallas. Olkaa hyvä. Mr. President, honorable members, ladies and gentlemen. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herras. Olen ilahtunut vuodessani esitellä parlamentille kertomuksen Euroopan komission tekemistä toimista, jotka koskevat Euroopan ilmatilan kriisiä. vuoren purkauksen seurauksena, joka tapahtui siis Eyjafjallajökullissa joka vaikutti tuhansiin matkustajiin ja ihmisiin. Kuten tiedätte, Eurocontrol kutsui maanantai-aamuna koko kokouksen ja äh, lisäksi komissio oli aktiivisesti mukana myös liikenneministerin kokouksessa eilen iltapäivällä. Minulla on useita viestejä, joita haluan välittää tämän kokouksen jälkeen. Kaikki liikenneministerit ovat sitä mieltä, että meillä täytyy olla koordinoitu eurooppalainen vastaus tällaiseen kriisiin. Ja siitä syystä komission täytyy puuttua asioihin, jotka vaikuttavat koko Euroopan ilmatilaan. Ja Euroopan liikenne- ja kulutusministerien mielialalle korkealla jo sunnuntaina meillä oli useita puhelinkeskusteluita, joissa kaikki olivat valmiita kantamaan vastuun ja tekemään yhteistyötä. Toinen tärkeä kohta koskee sitä, että turvallisuus on etusijalla, eikä sitä voi siitä voi tehdä kompromisseja. Tämä on meidän kaikkein oleellisin huolenaiheemme. Meidän täytyy varmistaa kansalaisillemme korkein turvallisuuden taso. Ministerit halusivat eurooppalaisen ilmatean koordinoidun avaamisen samalla kun turvallisuus varmistetaan. Eurokontrollin avulla on nyt ilmatila jaettu kolmeen vyöhykkeeseen, riippuen siitä, miten paljon ne sisältävät tuhkaa. Ensimmäinen vyöhyke sijaitsee päästöjen keskiosassa ja siellä on täysi kielto päällä, ottaen huomioon, että on mahdotonta taata turvallisuus tällä alueella. Toinen vyöhyke on vyöhyke, joka ei periaatteessa estä ilmatilan käyttöä, vaikka siellä jonkun verran onkin tuhkaa. Tuo vyöhyke täytyy vahvistaa ja päätökset tehdään koordinoidulla tavalla jäsenvaltioiden viranomaisten toimesta. Kolmannessa vyöhykkeessä ei ole lainkaan tuhkaa, eli rajoituksia ei sinne synny. Eurocontrol kuuden tunnin välein tarjoaa uudet kartat äh, kansallisille viranomaisille. Neljänneksi näiden menettelyiden avulla pyrimme täytäntöönpanemaan Euroopan yhtenäistä ilmatilaa ja tiedän, että Euroopan parlamentti tukee voimakkaasti tätä toimintaa, varsinkin kun tämä Euroopan yhtenäinen ilmatila-paketti tuli hyväksytyksi viime vuonna. Ministerit mainitsivat, ja te tiedätte, että komissaarien ryhmä on keskustellut tilanteesta ja eilen keskustelin myös ilmaluolan edustajien kanssa ja totesivat, että Nämä totesivat, että he eivät vielä kykene arvioimaan tappioitaan. Ja kaikkein tärkeintä tietysti, että vältettäisiin taloudelliset tappiot, on lentoliikenteen uudelleenkäynnistäminen. Kuitenkin tulee välttää tällainen panikointi ja valtion avun käsittely, jotta voisimme auttaa ilmailutoimialaa. Matkustajien oikeudet ovat myöskin hyvin tärkeitä ja meidän täytyy tietysti täytäntöönpanna nämä säännökset. Ja koska säännökset ovat selvät, niin kaikki ovat niiden kannalla. Kysymys onkin vain siitä, että millä tavalla ne täytäntöön pannaan, se on jälleen jäsenvaltioiden kontolla. Meillä on useita ajatuksia siitä, millä tavalla paremmin näitä sanoksia voidaan täytäntöönpanna. Nyt haluaisin kommentoida tiettyjä tahallisia yrityksiä sekoittaa tilannetta. Kuka on oikeastaan tehnyt mitä, mikä on tilanne ja on selvää, että joissakin maissa vaalit ovat tulossa ja niin edelleen. Mutta tulivuoden purkauksen jälkeen päätökset tehtiin perustuen olemassa oleviin malleihin siitä, miten tämän tyyppisiä asioita tulisi hoitaa. Joten tämä malli on hallitusten välinen ja ilmatila kuuluu kansalliseen kompetenssiin. Komissio ei tässä anna mitään käskyjä sen suhteen, miten kansallisia asioita tulisi hoitaa, ja malli taas pohjautuu olemassa olevaan tietoon ja arvioihin. Mallissa siis sinänsä ei ole mitään vikaa. Tietysti voidaan pohtia sitä, millä tavalla sitä voidaan muokata, ja olemme jo ryhtyneetkin siitä keskustelemaan eilen mutta että sanottaisin, että eurooppalainen malli on kokonaan epäonnistunut, se on täysin väärin. Kyseessä on aivan eh, ainutlaatuinen tilanne, tällainen tulivuoren purkaus, täysin odottamaton eh, suuri tuhkapilvi. On asia, jota ei ole, eh, jota ei ole juurikaan tapahtunut maailmassa ja ei kyseessä ole mikään lumentulo tai joku tavanomaisempi luonnonilmiö. Mutta nopeasti osoittautui siis, että tilanne on aivan ainutlaatuinen ja olemme käyneet viikonlopun aikana useita keskusteluja siitä, millä tavalla asia tulisi lähestyä. Jos nyt jälleen sanotaan, että liikenneministeriön olisi heti pitänyt puuttua asiaan, niin se on kyllä täysin vastakkaista sen suhteen, miten me ymmärrämme, että asiat hoidetaan Euroopassa. Nämä asiat kuuluvat riippumattomien asiantuntijoiden hoidettavaksi. Itse ja ministeri Garrido olemme käyneet Eurokontrollissa sunnuntaina ja olen ollut yhteydessä kaikkiin liikenneministereihin, ainakin suurten kuljetus jäsenvaltioiden liikenneministereihin ja olemme jo kantaneet vastuumme olemme pyrkineet ratkaisemaan tilanteen. Mutta tämä nyt ei ole mikään sattumanvaraisten tila, tilanneratkaisujen paikka, vaan tässä täytyy tehdä harkittuja ratkaisuja. Me olemme käyneet pitkiä keskusteluita jo sunnuntaina asiasta. Kyseessä ovat hyvin vaikeat asiat. Kyseessä on kansalaisten elämä. Maanantai-aamuna sitten pidettiin ylimääräinen eurokontrolliin hallituksen kokous, jossa sovittiin hyvin yhteistyökykyisellä tavalla näistä asioista ja näin muokattiin tätä kolmen vyöhykkeen mallia. Yhteisessä tämä asia sinänsä ei ole, mutta se osoittaa se, että asia lähestyttäisiin vain kansallisesti on kyllä ihan turhaa. Ja ehdottomasti meillä on nyt tässä ehdoton syy luoda yhä eurooppalaisempi lähestymistapa tämän tyyppisiin asioihin ja säännellä niitä. Tietysti meidän täytyy arvioida myöskin seuraukset. Mutta kaikki sanovat meille, että on kaikkein tärkeintä käynnistää uudelleen lennot ja ottaa huomioon se, että matkustajat saadaan takaisin kotimaihinsa tai sitten muuhun määränpäähänsä. Se on oleellisinta tässä. Siinäpä se. Olemme työskennelleet intensiivisesti neuvoston ja eurokontrollin kanssa seurataksemme tilannetta ja tarpeen vaatiessa tämmöistä uusia päätöksiä. Mutta tämä malli, jolla nyt on toimittu, on aika hyvä ja nyt tilanne on sellainen, että suurin osa lennoista voidaan käynnistää uudelleen. Kiitoksia komission varapuheenjohtajalle. Herra Sinkallas. Nyt Euroopan kansanpuolueen ryhmän Korjan Wortman Kohl, olkaa hyvä. puheenjohtaja. Eh, eh, kiitoksia, hyvä puhemies. Ja kiitoksia myös komission puheenjohtaja näistä tiedoista, joita annoitte jotka koskevat eurooppalaisen ilmailun kriisiä. Se viimeisten päivien aikana on selkeästi saatu nähdä, että ilman lentoliikennettä ei pelkästään Euroopan parlamentti joudu ongelmiin, vaan koko meidän yhteiskuntamme ja taloutemme joutuu suuriin hankaluuksiin. Siitä syystä on tärkeää, että tänä päivänä tässä parlamentissa käymme tämän kiireellisen keskustelun. Matkustajat ovat jumiutuneet, yritykset, jotka ovat riippuvaisia ilmailusta, kaikkiin kohdistuu nämä haittavaikutukset ja sen lisäksi vielä meillä on talouskriisi puhemies. Turvallisuus on kaikkein tärkeintä, siinä ei saa olla epäilystäkään. Matkustajia täytyy kuljettaa turvallisesti, mutta selvää on myöskin se, että emme olleet riittävän hyvin valmistautuneita tähän erityislaatuiseen tilanteeseen. Ensimmäinen nopea reaktio tähän Euroopassa tuntemattoman ongelmaan, tukkapilveen, tapahtui, mutta sen jälkeen nähtiin, että tuotiin, käyttiin lehtoki, lentokielto. Siitä huolimatta koellennot menivät täysin, täysin ongelmatta. On tärkeää, että eurooppalainen ilmatila avataan todellisten faktojen perusteella. Me tarvitsemme lisää tietoa ja on hyvä, että ensimmäiset askeleet tähän suuntaan otettiin jo eilen. Sitä täytyy laajentaa enemmänkin. Meidän turvallisuus ensimmäisenä, mutta myös nopeat uudet ratkaisut. Hyvä puhemies. Sen lisäksi myös rakenteelliset toimenpiteet ovat tärkeitä. Sen kuin European Sky, joka on näin tärkeä asia tässä suhteessa, voi olla meille avuksi, kun haluamme toimia nopeammin. Ilmailualan yritykset ovat joutuneet kärsimään suuria taloudellisia tappioita. Se, että lentoliikenne on pysäytetty ja matkustajille annettavan avun määrä on taloudellisesti hyvin suurta. Kysymys on siitä, että onko oikein, että kaikki nämä kustannukset sälytetään lentoyhtiöille. Pyytäisin teitä tutkimaan nopeasti sitä, mitä kustannuksia on syntynyt, mitä vahinkoa on syntynyt ja mitä korvauksia pitäisi maksaa. Esimerkiksi ne kustannukset, jotka ovat syntyneet lentoyhtiöille matkustajien oikeuksien vuoksi. Meidän tulisi tarkastella sitä, että pitäisikö tällaisessa erityislaatuisessa tilanteessa esimerkiksi osa näistä kustannuksista maksaa Euroopan budjetista. Komissiojäsen Almunia on todennut, että hän ei ole valtionavun kun, kannalla. Meidän täytyy kuitenkin varoittaa teitä siitä, että on erityisen tärkeää, että eurooppalaisella tasolla koordinoida näitä asioita. Ei pelkästään valtion tukikysymystä, vaan ylipäätään julkisen avun antamista. Kiitoksia. E, dziękuję <clears throat> koleżance. Kiitoksia kollegalle. Sosialistidemokraattien ryhmän puolesta puheenjohtaja Martin Schulz. Vielen President, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kiitoksia puhemies. Mielestäni tämä kriisi sillä on myös inhimillinen ulottuvuutensa, josta meidän täytyy myös tänään puhua. Kymmeniä tuhansia ihmisiä ovat jossakin, harhailevat, odottavat sitä, että pääsevät lopulta kotiin. Ja näitä ihmisiä täytyy myös ajatella meidän kaikkien. Monilla kollegoilla on ollut samanlaisia tapahtumia viime viikkoina. Meidän on tietysti etuoikeutettuja jäseniä, jotka jotenkin infrastruktuuripalveluita voivat vielä käyttää, mutta sitten on maailman kulmilla ihmisiä, jotka eivät pääse kotiin työhön, joiden lapset eivät pääse kouluun, eivät ole päässeet lomalta takaisin, joilla ei ole rahaa, ei kukaan huolehdi heistä. Haluaisin osoittaa myötätuntoni näille ihmisille tänä aamuna. Ja toivottavasti onnistuu nopeasti saada nämä ihmiset kotiin. Lentoyhtiöt ovat järjestelmän kannalta tärkeitä Kyse ei ole pelkästään ihmisten kuljettamisesta, vaan myös tavaroiden kannalta. Se on tärkeää koko järjestelmän kannalta. Olemme nähneet, että nämä tappiot, joita nyt on tullut tämän vulkaanituhkan vuoksi, niin ne ovat jo aika korkeat, korkeammat kuin 11.9.2001. Äh, sitten siksi juuri vetoomus komissiolle tätä valtionapua täytyy tulla, joten komission pitäisi toimia joustavasti tällaisista avuista päätettäessä. No sitten viimeksi. Täytyy pitää mielessä se, että ilmaliikenne on osa hyvin herkästi haavoittuvaa infrastruktuuria, joka meillä Euroopassa on. Jos lentoliikennettä ei ole, niin sitten emme pysty tarpeeksi kompensoimaan näitä puutteita. Sen vuoksi uskon, että ajatus siitä, joka meillä oli jo 20 vuotta sitten, että Euroopan TEN-verkkojen rakentaminen Euroopassa erityisesti raideliikenteen osalta on hyvin tärkeä ja tällainen taloudellisesti myös elinvoimainen vaihtoehto. Se täytyy vielä todeta. El Quadri vielä käsittelee muutama asiaa. Minä mainitsen yhteen tätä yhteen toimivuutta junien osalta ei vielä ole. Saksasta ei voi mennä Espanjaan suoraan. TGV ei pääse Ranskasta Budapestiin, joten emme ole niin pitkällä vielä kuin pitäisi olla. Vaikkakin tietysti parlamentissa olemme tehneet oikeat päätökset, niin meidän pitää joskus ajatella myös pitkäaikaista ja kestävää liikennepolitiikkaa. Kiitoksia. Madame Kesin Meissner. Rova Kesin Meissner. Rova Kesin Meissner. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Kiitoksia paljon puhemies, myös komission jäsen ja ministeri Espanjasta. Olemme nyt nähneet, että luonnonvoimat ovat teknologiaa voimakkaampia. Ja ihmiset saivat tässä aikamoisen läksyn, mutta samanaikaisesti täytyy sanoa, että havaitsimme, että Eurooppa ei ole vielä niin pitkällä kuin sen pitäisi olla. Olemme 20 vuotta puhuneet myös liikenteen sisämarkkinoista ja 20 vuotta on puhuttu yhtenäisestä ilmatilasta. Ei tätä tietenkään, äh, se ei olisi pystynyt estämään tulivuoron purkausta, mutta olisi helpottanut toimia. Olemme toivoneet tällaista yhtenäistä ilmatilaa eurokontrollin valvomana jo pitkään, ja sitä meillä ei ole. Ja aivan kuten Schulz jo sanoi, meillä ei ole mitään äh, raideliikenteen yhteensopivuutta, on hyvin hankalaa tai jopa mahdotonta tilata junalippu pohjoisesta Etelä-Eurooppaan. Eli paljon on vielä tehtävää. Kansalaisille oli hieman epätyydyttävää se, kuinka Eurooppa reagoi. Totta kai tilanne on ollut hankala. Toivottavasti mikä, Siis on totta, että kansalliset ministerit eivät voi vapauttaa ilmatilaa, jos on sanottu, että se ei ole turvallista. Mutta se tapa, jolla näitä mittauksia on tehty, aiheutti todella ärtymystä kansalaisissa. On hyvin tärkeää, että kansalaiset saadaan nyt takaisin kotiin. Haluamme pitää heidän oikeuksistaan kiinni, mutta tärkeää on myös se, että saadaan ylläpidettyä erilaisia liikennetarjouksia. Eli tarvitsemme sellaista liikenneinfrastruktuuria, joka todella voidaan toteuttaa. Eli meidän täytyy pohtia edelleen, kuinka puutumme tähän tilanteeseen, ja kuinka voimme puuttua ja tähän kriisiin, jossa ilmailuala on jo aikaisemminkin ollut ja tukea sitä ja pitää kiinni myös kansalaisten liikkuvuudesta. Se on äärimmäisen tärkeää. Mitä tulee korvauksiin, emme voi tietenkään pyytää tulivuorta maksamaan korvauksia. Sehän ei onnistuisi. Luonnolla on omat lakinsa, mutta meidän täytyy ihmisenä pyrkiä vast- kuitenkin reagoimaan tähän kansalaisten etujen mukaisesti. Ja siksi tällainen erityistyöryhmä Kallasin johdolla on hyvä ajatus. Me jatkamme keskustelua siitä, kuinka voimme puuttua näihin kriisin vaikutuksiin. Kiitoksia teille. ALDE-ryhmän puolesta oli äskeinen puheenvuoro. Sitten herra Michael Kramer, vihreiden ryhmästä. Puhemies, hyvät kollegat, Euroopassa liikkuvuus on viimeisen kuuden päivän aikana muuttunut. Ratkaisevaa tässä ei ollut vakava onnettomuus, ei ilmastonmuutoksen torjunta tai liian suuri lentopolttoaine. Nyt oli ratkaiseva luonnontapahtuma itsessään. Islannin tapahtumat ovat näyttäneet, mikä mahti luonnolla on. Tulevaisuudessa se pitäisi olla meille läksynä ihmisen kaikki voi ei ole eikä ikinä tule. Ratkaisu tai vastaus tähän oli oikealla tavalla eurooppalainen, koska tuhka vaikuttaa lentoliikenteeseen, niin tämä Eurocontrol-viranomainen on vastuunalaisesti tässä toiminut. Ja tässä ensimmäisenä prioriteettina on ollut turvallisuus. Tästä haluaisin vihreän ryhmän puolesta eurokontrollia ja e, näitä sitä tukevia viranomaisia kiittää hyvin sydämellisesti. Täytyy myös painottaa kokpitjärjestöä, joka on toiminut hyvin vastuullisesti. Se pitää vastuuttomina näitä, e, näitä koelentoja. Joko ilmatila on turvallinen tai sitten se ei ole riippumatta siitä, tai se ei ole, ei ole väliä sillä, että minkä sääntöjen puitteissa lennetään ja minkä sääntöjen puitteissa sitten tulee onnettomuuksia. Me vaadimme, että Euroopan ilmatila avataan vasta sitten, kun kaikki mahdolliset riskit voidaan, riskit voidaan sulkea pois. Kaikkia poliitikoita vaaditaan nyt sitten siihen, että lentoyhtiön paineeseen ei taivuta ja eikä vastuuta siirretä näille lentäjille. Kansallisten ja eurooppalaisten liikennepolitiikkojen puutteet ovat tulleet tässä esille. Tässä ei, ei enää pidä uskoa, että raideliikennettä voidaan tällä tavalla jättää jälkeen. Veronmaksajilta 14 miljardia saavat nämä lentoyhtiöt lahjaksi, koska kerosiiniveroa ei kanneta Myöskin tätä taustaa vasten näiden lentoyhtiöiden eh, tappiot voidaan asettaa oikeisiin asiayhteyksiinsä. Eh, Rautaraitioliikenne ei ole pelkästään turvallisen liikennemuoto, vaan se on tärkeä myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sen vuoksi kiitokset kaikille eh, raideyhtiöille, jotka ovat nyt auttaneet tässä tilanteessa. Islannin tilanteen täytyy olla varoitus meille kaikille. Se, mitä nyt koemme, on konkreettinen toimeenpano eh, tulevaisuuden liikennepolitiikan suhteen. Tulevaisuus liikennepolitiikassa onnistuu vain, jos kaikki jäsenvaltiot ottavat prioriteetiksi kansallisessa ja kansainvälisessä liikennepolitiikassa. Eh, täytyy ottaa raidepolitiikka tässä prioriteetiksi ja sen täytyy saada myös määrärahoissa prioriteetti, että tällaista ei enää koita. Kiitoksia. Dziękuję panu za wypowiedź. Kiitoksia. Konservatistit ja reformistit ryhmän puolesta, kollega Peter van Dalen. Hyvä puhemies. Nyt vaikuttaa siltä, että ilmastolla on todella suuri vaikutus liikenteeseen ja talouteen. Nyt lentoliikenne on ollut päivätolkulla jumissa tulivuoren purkauksen vuoksi. Mä varmasti näemme, mitä suuria vaikutuksia tällä on. Tämä on äh, asia, joka pitää ottaa huomioon, ja koelennot ovat nyt osoittaneet, että kuitenkin on turvallista lentää. On ollut outoa, että on päätetty näin suurista lentokielloista. Kuitenkin vuonna 1998 Koelämän lento joutui vaikeuksiin, kun se lentoi äh, lensi tuhkapilven yli. Samoin vuonna 1982 British Airwaysin lento lensi tuhkapilven yli ja joutui ongelmiin. Ja nämä joutuivat siis täydellisen tuhkapilven todella lähellä tulivuorta. Kuumuus ja pienhiukkaset olivat silloin aivan toisessa määrin läsnä kuin tämänhetkisessä tilanteessa. Sitä ei voida mitenkään verrata siihen, mitä nyt tapahtuu. Pitäisi tarkastella sitä, että miten me saamme mahdollisimman nopeasti nyt lentoliikenteen avattua ja tietyt liikenneväylät auki. Islantilainen tuhka vähentää meiltä käteistä ja meidän täytyy huolehtia siitä, että kun huolehditaan turvallisuudesta, kuitenkaan lentoyhtiöt eivät joutu liikaa kärsimään, sillä kysymys on todella suurista rahasummista. Meidän täytyisi siitä syystä ottaa käyttöön realistinen lähestymistapa, tarkastella pienhiukkasten ähm, konsentraatioita ja tulevaisuudessa pitää jatkaa samalla linjalla niin, että saadaan aikaiseksi hyvä ja normaali politiikka, joka asettaa tasapainoon turvallisuuden ja taloudelliset tarpeet. Kiitoksia. Seuraavaksi, seuraavaksi Lothar Biski Uesta. Puhemies, lentoviranomaisten päätös siitä, että matkustajien turvallisuutta ei vaaranneta, oli täysin oikein. Ja vaikka tämä merkitsikin sitä, että ilmatila suljettiin päiväkausiksi, ja vaikka tällä on suuret taloudelliset seuraukset, mielestäni on vastuutonta oikeastaan antaa matkustajien nyt lentää omalla vastuulla. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Mielestäni on hyvä, että annettaisiin mahdollisuus antaa valtion tukia niille tahoille, jotka kärsisivät äärimmäisen paljon. Mehän puhumme EU:ssa nyt paljon työllisyystilanteesta. Jos EU ja jäsenvaltiot auttavat siinä, että voidaan ainakin estää tilanteen heikkeneminen, niin tämä on oikein. Valtion apujen vastapainon täytyy kuitenkin sopia siitä sitovasti, että että lentoyhtiöt eivät voi vähentää henkilökuntaansa, eivätkä myöskään leikata palkkoja. Samoin pitäisi taata se, että henkilöstö ei menetä lomapäiviään tai että heidän palkkojaan ei niiltä päiviltä poisteta, jos he eivät ole päässeet työpaikalle näinä päivinä. On hyvä, että komissio jatkaa lentoturvallisuuden yhteistä eurooppalaista valvontaa. Tätä valvontaa täytyy harjoittaa myös niin, että estetään sosiaalinen polkumyynti. Muistutan tässä valtion tuista pankeille. Ne niin sanotusti hyötyivät näistä tuista, mutta eivät toimineet kuitenkaan sosiaalisesti. Kilpailu ja voiton tavoittelu eivät saa joutua valloille niin, että ihmiselämät joutuvat vaaraan. Kiitos. Eh. Kiitoksia, herra Biski. Seuraavaksi Speroni EFD-ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Mielestäni tämä tulivuoren aiheuttama tilanne on sellainen, että siihen on puututtu liian myöhään. Ensimmäistä kertaa ministerit kokoontuivat eilen, kun taas tulivuoren purkaus on jatkunut jo viime torstai-aamusta lähtien, niin tässä on ollut neljä päivää aikaa toimia. Ehkä rajoitukset ovat olleet liiallisia, tämä on totta. tässä on ollut turvallisuusetu siellä, mutta miksi Belgiassa on kielletty lentoja, kun tämä pilvi on ollut Norjassa. Ja miksi pikkulentokoneetkaan eivät saaneet lentää 500 metrissä, kun tuhkapilvi on ollut kahdeksassa kilometrissä? Ehkä tässä on sovellettu sitä sääntöä, jotka me lentäjät olemme tienneet aina. Eli että turvallisin lento on se, kun lentokone on lentokonehallissa ja pilotti istuu baarissa. Tämä ei kuitenkaan ole ehkä tähän tilanteeseen sopiva tapa. Nämä toimet, joihin on lähdetty, ovat kyllä taanneet turvallisuuden matkustajille, mutta tässä on menty ehkä hieman liian pitkälle ja viivästyksiä on tullut todella paljon. Eli jatkossa täytyy totta kai pitää kiinni ennen kaikkea turvallisuudesta, mutta toimia kuitenkin niin, että ei lopeteta syrjivällä tavalla kaikkia lentoja, vaan että toimitaan niin, että otetaan huomioon todellinen tilanne eikä mikään tilastollinen lähtökohta koska tällaisten tilanteiden aiheuttamat taloudelliset haitat eivät näy ainoastaan matkailussa tai liikenteessä, vaan kaikessa taloudessa. Olemme tämän nähneet esimerkiksi vuoden 2000 syyskuun 9. päivän, 11. päivän iskuissa. Pyydän todella nyt oikeanlaisia varovaisia toimia. Kiitoksia. Sitten sitoutumattomien ryhmäpuheenvuoron pitää Rova Angelika Wertmann. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Sicherheit... Kiitoksia kollega. Turvallisuus ennen kaikkea. Riski, eh, että tulisi onnettomuus, ehkäpä myöskin tuli sellainen onnettomuus, jossa lentokone putoaisi asutuskeskukseen. 2008 olisi brittilentokone uuden Zenotin matkalla ja joutui tällaiseen tuhkapilveen. Turkkikorjassa oli 82. Ja näitä tapahtumia on ollut muutenkin, onkin 89 muun muassa. Silloin katastrofi vältettiin juuri ja juuri. Ihmiselämä on, sillä ei ole hintaa. Vetoan siihen, että ilmatila pidetään edelleen suljettuna ja lentäjillä ei anneta vastuuta. Testilentoja on tehty kuitenkin vain tietyssä korkeudessa. Todellisia analyysejä tuskin pystyttiin tekemään. Luonto näyttää, mitä kunnioitus tarkoittaa ja näyttää meille globalisaation rajat. Nämä raskaat talousseuraukset, olemme niistä kaikki hyvin tietoisia. Silti E, ihmiselämä täytyy asettaa arvokkaammaksi kuin taloudelliset arvot. Sen vuoksi, kun otetaan huomioon nämä mainitut tapaukset, niin pyydän suurinta mahdollista vastuuta myöskin, kun annetaan näitä mahdollisia vapaita ilma e, e, mahdollisuuksia lentää. Sitten muut kuin ryhmäpuheenvuorot, herra Matthew Grosch, kaksi minuuttia. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Herr Vorsitzender des Rates. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen neuvosto. Keskustelemme täällä jälleen hyvin laajasti lentoturvallisuudesta. Tästä on jo useinkin keskusteltu parlamentissa ja olemme usein sanoneet, että Euroopan parlamentissa ja ehkä komissiossakin haluaisimme ja voisimme säännellä tässä asiassa, jos jäsenvaltiot näin toimivat. Ja tätä keskustelua on käyty ei ainoastaan lentoliikenteestä, vaan myös esimerkiksi raideliikenteestä. Tässä totta kai pitäisi toimia kansallisten viranomaisten välillä niin, että on koordinoitu. Ja tämä onkin onnistunut todella hyvin. Mielestäni nyt kaikkein tärkeintä on matkustajien turvallisuus vaikkakaan emme saa jättää huomiota myöskään taloudellista puolta. Tehdyt päätökset ovat olleet oikeita. Eurokontrollin ja kansallisten viranomaisten pitäisi tehdä päätökset, ei yksittäisten yhtiöiden. Me keskustelemme asiantuntijoiden kanssa, he ovat eri mieltä asioista, eli tässä täytyy olla hyvin varovaisia. Lento ala on joutunut nyt jo kolmanteen kriisiin. Ja tässäkin tapauksessa meidän tulisi toimia Euroopan tasolla, ei kansallisella tasolla. Ja antaa käyttöön mahdollisesti Euroopan laajuisia tupi, tukipaketteja, jotka ovat sellaisia, jotka eivät vääristä markkinoita, kuten joskus aikaisemmin on tapahtunut. Eli oikeanlaisia apuja voidaan antaa. Ja sitten matkustajien oikeudet, niistäkin on usein parlamentissa keskusteltu ja matkustajat ovat nyt sellaisessa tilanteessa, jossa he eivät saa odottamansa apua, mutta uskon, että lentoyhtiöt ja muut tahot kohtelevat kansalaisia niin, että heidän oikeutensa voivat toteutua. Mielestäni pitkän aikavälin tavoite on tämä yhtenäinen ilmatila, tulemme parlamentissa varmasti keskustelemaan tästä vielä usein. Pan Seid El Khadraoui. Sitten herra El Khadraoui, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minusta tässä on kolme tärkeää asiaa. Ensinnäkin eh, matkustajien kotiin kuuletus se on ehdoton prioriteetti kaikille viranomaisille, kaikilla eri tasoilla. Ja tässä suhteessa meidän täytyy ottaa huomioon, että eurooppalainen direktiivi, joka koskee matkustajien oikeuksia, täytyy ottaa täytäntöön. Käytännössä kuitenkin tietää, että on ollut myös paljon ongelmia kaosta lentokentillä, tiedon puutetta ja niin edelleen. Vetoaisin siihen, hyvä komission jäsen, että Euroopan tasolla saamme aikaiseksi selkeät suuntaviivat yhdessä ilmailualan toimijoiden kanssa siitä, millä tavalla voidaan tämän tyyppisissä tilanteissa auttaa. Toiseksi haluaisin tässä vedota myös siihen, että meillä olisi ikään kuin tällainen task force, eh, joka auttaa matkustajien kotiuttamisessa mahdollisimman hyvin. Tiedän, että lentoyhtiöt, mm, lentoyhtiöiden pitäisi hoitaa tämä, mutta hyvin usein niillä on myös hyvin paljon muita ongelmia, joten meidän pitäisi siihen saada ratkaisu. Toinen tärkeä asia koskee koko tätä lentokieltoprosessia. Nythän on vedottu siihen, että saadaan aikaiseksi lisää yhteistyötä ja koordinointia Euroopassa. On viitattu yhtenäiseen ilmatilaan ja se todennäköisesti auttaa myös tulevaisuudessa. Euroopan unionillahan nyt ei ole suoraan mitään päätösvalta, ei myöskään eurokontrollissa. Ja siitä syystä on hyvin vaikea tehdä e, hyviä päätöksiä. Mutta tietysti on myös niin, että viime iltaan asti, eilisiltaan asti tarkastelimme hyvin perinteistä matemaattista mallia, joka lähtee liikkeelle kaikkein hirvittävimmästä tilanteesta, tuhkapilven laajuudesta, joka estää kaikki lennot sitten on olemassa tietysti tämä toinen malli, jonka mukaan lentokielto vaikuttaisi pelkästään tulivuoren purkauksen päällä ja sen välittömässä läheisyydessä. Nyt tämä kolmen vyöhykkeen malli, toivottavasti se on hyvä ja meidän tuleekin tarkastella sitä, miten voimme lisätä tässä suhteessa tehokkuutta. Kolmanneksi taloudelliset vaikutukset. Minusta on hyvä ottaa esille nämä eri mahdollisuudet, me tarvitsemme eurooppalaista lähestymistapaa ja meillä ei saa olla mitään illuusioita siitä, että kaikki vahingot voidaan korvata. Se nyt ei yksinkertaisesti onnistu. Tässä on niin paljon eri äh, tahoja kyseessä. Sterks. Kiitoksia sitten herra Dirk Sterks. Minuutti, puolitoista minuuttia siis. Dank u voorzitter. Ik zou in de eerste... Kiitoksia, hyvä puhemies. Ihan äh, aluksi haluaisin kiittää neuvoston puheenjohtaja, mutta en puhu teiltä vastaan, enkä teitä, enkä vaan kaikkia neuvoston johtavia ministeriä vastaan. Miten on mahdollista, että te vastustatte tämän tyyppistä lähestymistapaa, yhteistä lähestymää? Joka ikinen kerta se on aina neuvostosta kiinni. Komission ja parlamentin täytyy pyrkiä se aina samaan ratkaisu aikaiseksi, joka sitten lopuksi osoittautuu heikoksi kompromissiksi. Miksi koskaan ei toimita hallitusten välisellä tasolla kunnolla? El Kadravi jo totesikin, että koordinoida voitaisiin paremminkin. Me voisimme koordinoida myös kansallisten, kansallisten viranomaisten välillä huomattavasti paremmin. Mutta Euroopalla ei ole niin paljon toimivaltaa. No antakaa tämä toimivalta sitten Euroopalle vihdoinkin. Se tekee kyllä kaikesta paljon yksinkertaisempaa. Toiseksi, tieteellinen tieto. Yksi asiantuntijaryhmä Lontoossa, joka tietysti on asia, äh, asiaan perehtynyt yhdessä Eurokontrollin kanssa. Onko se riittävää? Pitäisikö tässäkin suhteessa meidän vahvistaa eurooppalaista mallia ja huolehtia siitä, että saamme yhdistettyä eri elementtejä niin, että meillä on yhteinen eurooppalainen lentoturvallisuuskeskus? Tämä tulivuori ei vielä sitä ole saanut aikaiseksi. Meidän täytyy siis varustautua myös tuleville tuleviin vuosiin. Ja siitä syystä eurooppalaista mallia tulee vahvistaa. Meidän täytyy huolehtia siitä, että se tulee sille parlamentissa, että matkustan oikeuksista huolitaan ja että valtion tukea annetaan tasa, tasapuolisella tavalla kaikille. Kiitoksia seuraavana edustaja Durand. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Monet tuhannet ihmiset ovat suurissa ongelmissa mm, ja tämä tulivuoren purkaus äh, on johtanut siihen, että meidän tulee todella nyt järjestäytyä, saada aikaiseksi kunnollinen liikennepolitiikka. Ja meidän tulee tukea äh, myös lentoliikennettä, joka hyvin usein korvaa monet eri liikennemuodot. Nyt tutkitaan sitä, millä tavalla tuhkapilvi sitten liikkuu seuraavien kuukausien aikana. Meidän täytyy ja tässä tuen sekä neuvostoa että komissio. Meidän täytyy pitää kiinni varovaisuusperiaatteista ja turvallisuudesta. Ja olen yllättynyt siitä, että esimerkiksi lääketeollisuuden alalla varovaisuusperiaatteen nimissä Eurooppa on tehnyt hieman harkitsemattomia ratkaisuja. Nyt taas toinen toimiala haluaisi myös kyseenalaistaa jäsenvaltioiden tekemät turvallisuustoimenpiteet turvallisuus on kuitenkin kaikkein oleellisin. Meidän täytyy myös tarkastella sitä, millä tavalla rautatieliikenne toimii. Se on tärkeä prioriteetti ja on tärkeää, että meidän täytyisi tarkastella sitä, millä tavalla voimme kehittää rautatieliikennettä pienillä matkoilla ja keskipitkillä matkoilla. Ja tämähän on myöskin valkoisen kirjan tavoite, jota komissio työstää. Minun mielestäni lyhyellä aikavälillä prioriteetiksi täytyy asettaa se, että matkustajat voidaan kotiuttaa korvata heille aiheutuneet kulut ja tarkastella sitä, mitä voidaan tehdä lentoyhtiöiden auttamiseksi, mutta aivan kohdennetusti. Lisäksi meidän täytyy äh, tukea myös näitä videokonferensseja, jotka ovat tärkeitä osia ei pelkästään parlamentille, mutta yleisestikin ottaen meidän täytyy tukea tätä käytäntöä. Se ehdottomasti vähentää meidän riippuvuuttamme lentoliikenteestä. Ja lopuksi, aivan kuten puhemies meitä pyysi, parlamentin täytyisi ehkä tarkastella uudelleen järjestäytymistään. Ja ajatellaan vaikkapa sitä, että työskenneltäisiin viisi päivää kahden viikon ajanjaksoissa sen sijaan, että aina kolme ja puoli päivää viikon ajanjaksoissa. Ja tästä syystä, koska lentoliikenne on niin arkaluutainen ala ja heikko ala, niin meidän täytyy sitä puoltaa. Meidän täytyy tehdä näin valkoisen kirjan puitteissa ja parlamentin täytyy myöskin tarkastella sitä, miten voimme tukea muita liikennemuotoja mukaan lukien oma työskentelymme. Gracias, Isabel. Eh, Kiitoksia Isabel. Seuraavaksi minuutti Czarneckille. Bardzo żałuję, panie przewodniczący. Pahoittelen kovasti sitä, että näyttää siltä, että monet kollegat puheenvuoroissaan eivät ole vedonneet asiantuntijoiden mielipiteisiin, jotka tuhansia tunteja ovat viettäneet lentokoneen puikoissa. Minulla on sellainen vaikutelma, että tämä on hyvin poliittinen keskustelu. Esitetään syytöksiä neuvostoa kohtaan, ikään kuin sehän ei tietenkään mistään tulivuoren purkauksesta vastaa. Käsi sydämellä voidaan sanoa, että eurokontrollin päätös oli vähän liian mm, hätäinen. Ihan päättäväisesti tämän sanon, koska kaikki heitettiin yhteen koriin, ei otettu huomiota sitä, miten eri tilanne oli eri paikoissa Eurooppaa. Tällainen, tällainen pysyvä valvontajärjestelmä täytyy saada aikaan. Tämä on se läksy, joka täytyy oppia. Mutta tässä tehtiin liian hätäisiä päätöksiä ja vakaumukseni mukaan ne olisi voitu tehty erilaisiakin päätöksiä. Un minuto y medio tiene ahora el señor. Kiitoksia herra Czarnecki. Sitten puolitoista minuuttia. Jackie enää. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Minun mielestäni tällä hetkellä meidän täytyy tukea kaikkia niitä, jotka ovat joutuneet tavalla tai toisella tämän tilanteen uhriksi. Aivan kuten täytyy osoittaa sympatia myös niiden lentoyhtiöiden työntekijöille, jotka ovat pyrkineet vastaamaan matkustajien tarpeisiin. Me emme saa olla niitä, jotka kritisoivat paljon, mutta ehdottavat vähän uutta, vaan meidän täytyy ottaa huomioon se, että matkustajien turvallisuus on etusijalla. Mieluummin elossa oleva tyytymätön matkustaja kuin kuollut matkustaja. Meidän täytyy saada aikaiseksi parempaa yhteistyötä. Meidän täytyy paremmin viestittää, selvittää ja vastata niiden tarpeisiin, jotka tarvitsevat tietoa. Meidän täytyy näin myös vahvistaa eurooppalaista turvallisuutta ja mahdollistaa se, että voidaan saada pysyvää tieteellistä tietoa, josta voidaan, johon voidaan pohjata kaikki tulevat päätökset. Meidän täytyy myös työskennellä yhä enemmän sen suhteen, että voidaan lisätä eri liikennevälineiden täydentävyyttä. Ja lopuksi, hyvä puhemies, jos sallitte, jotta voitaisiin hälventää kaikki epäilykset, ehdotan, että parlamentin tutkintavaliokunta perustettaisiin tutkimaan tätä tilannetta. Tiene un minuto y medio también. Kiitoksia. Ja nyt myöskin puolitoista minuuttia. Anna Rosbach, olkaa hyvä to akutte spørgsmål 1. Den ubekvemme, den ubekvemme kendsgerning, at Europa ligger stille og altså ikke... Nyt tulee esille kysymyksiä esimerkiksi niin, että lentoliikenne ei toimi, eikä se ole kilpailukykyistä tällä hetkellä, mutta se koskee myös asialaisia ja yhdysvaltalaisia lentoyhtiöitä, jotka voivat laskeutua Eurooppaan, eli tappiot jakautuvat myös kaikille. Nyt on sitten kyse vahingonkorvauksista, tuesta mahdollisesti lentoyhtiöille – siitä nyt seuraavana päivänä keskustellaan. Iloitsen, että tämä kolmen vyöhykkeen suunnitelma on. Financial Times-lehdessä eh, kritisoidaan poliitikkoja. Siellä sanotaan, että pelon vuoksi on kaikki suljettu pois lentoyhtiöt tai lennot. Jos amerikkalaiseen tapaan oltaisiin menty, niin lentoyhtiöt olisivat saattaneet itse päättää. Toivon, että parlamentti ei tätä hyväksy. Olisi katastrofi, jos lentoyhtiöt päättäisivät ja sitten ajattelisivat vain voittoa ja lentäisivät ja matkustajat olisivat vaarassa. Nyt täytyy kehittää esimerkiksi erilaisia moottoreita lentokoneihin, jotka eivät ole niin herkkiä tässä tuhkasuhteessa. Mutta lentoliikenne on kuitenkin haavoittuvaa, ei pelkästään jos ajatellaan terroristihyökkäyksiä, vaan myös jos ajatellaan luonnonmullistuksia. Ehkäpä tässä tarvitaan toisenlaisia mahdollisuuksia kehittää ja Tarvitaan suurinopeusjunia, niihin täytyy laajentaa niiden raideverkostoja, saada yhteyksiä suurkaupunkien välillä. Suurinopeusjunat voivat varmaankin Euroopassa kilpailla lentoliikenteen kanssa. Rosbach, dos minutos ahora para la... Kiitos, Rosbach. Ja sitten kaksi minuuttia Rava Hypner. Mr. Commissioner, today... Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Nyt tiedämme paremmin kuin viikko sitten, että ilmatilan sulkeminen maksaa valtavasti. Se vaikuttaa myös muihin toimialoihin, mutta jotkut toimialat tietysti hyötyvätkin tilanteesta. Tärkeää on huomioida se, että tämä katastrofi on kohdistanut iskunsa jo sinänsä hauraaseen eurooppalaiseen talouteen. On puhuttu valtion tuesta ja Tällähän on jo ennakkotapauksensa myöskin American Airlinesin tilanteessa syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeen. Kysymykseni komissiolle on, että tunnemmeko jo tämän uuden taakan suurun, joka kohdistuu kansallisiin budjetteihin? Onko valtion tuki kansallisten budjettien avulla paras tapa edetä vai pohtiiko komissio muita lähestymistapoja? Toinen kysymys liittyy Euroopan unionin kriisinhallintakapasiteettiin. Olemme kuulleet, että ensipäivien aikana ei ole suinkaan neuvoteltu kansallisten viranomaisten kanssa tilanteessa, joka kattaa 80 prosenttia eurooppalaista ilmatilasta. Ja hyvä komission jäsen, kyllä te voitte olla täysin riippumattomia siitä huolimatta koordinoida. On kuultu, että koordinaatin avulla olisi ehkä saatu aikaiseksi parempi lopputulos. Minun mielestäni tämä on oikea tapa, oikea aika mennä eteenpäin Euroopan unionin kriisinhallinnasta. Tilanne, joka vaikuttaa Euroopan unionin kansalaisiin, voi tapahtua Euroopan unionin ulkopuolella, Euroopan talousalueella tai jopa sen ulkopuolella. Kysymykseni komissiolle on, millä tavalla hyödynnätte tätä katastrofia parantaaksenne kriisinhallintakapasiteettiamme? Voin vakuuttaa teille, että me Euroopan parlamentissa tuemme kaikkia ponnistuksianne tehokkuuden lisäämiseksi kriisinhallinnassa. Signora Hübner. Kiitoksia, Rova Hübner. Seuraavaksi Hannes Svoboda, minuutti. Kiitoksia, puhemies. Viime päivinä olen nähnyt, mitkä ovat lentoliikenteen vaihtoehdot Lent Euroopassa. No, Junalla voi päästä tai sitten autolla. Autolla pääsee aika helposti, riippuen tietenkin alueesta, mutta junaliikenne ei suju niin kuin sen pitäisi. Jos olisimme toimineet niin kutsutujen Delors-suunnitelmien mukaan, meillä olisi nyt huippunopeat junat toiminnassa kaikkialla. Meillä on nyt kuitenkin junat, joissa heti alkumetrien jälkeen WC eivät toimi, junat ovat aivan liian täynnä, eikä verkko pysty vastaamaan tarpeeseen. Ja nyt, hyvä komission jäsen, minä todella pyydän, että tehtäisiin jotakin huippunopeiden junien käyttöön saamiseksi ja kapasiteetin lisäämiseksi. Tätä tarvitaan ei ainoastaan tulivuoren purkauksessa, vaan esimerkiksi talvisissa oloissa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Vilvao. Kiitoksia puhemies ja Kallas sekä hyvä ministeri siitä, mitä olette tehneet. Olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että turvallisuus on painopistealueena. Tämä on vaikea kriisi, mutta tiedotus on tullut myöhään koska se tapahtui vasta viisi päivää ensimmäisen purkauksen jälkeen. Kansalaiset odottavat meiltä sitä, että nyt saadaan aikaan jotakin käytännönläheistä, selkeää, joka vaikuttaa asioihin heti ja näkyy kaikille. Veronmaksajatkin joutuvat maksamaan tästä kriisistä ja heillä on oikeus ainakin kolmeen asiaan. Lisää avoimuuteen eri päätöksistä, miksi lentokenttiä suljetaan, koska heille on annettu varsin myöhään tietoa. Ja näin on vaikeutettu monien matkustajien mahdollisuutta suunnitella heidän matkojaan. Nyt meillä on nämä kolme vyöhykettä ja matkustajille täytyy näistä tiedottaa. Sitten matkustajien oikeuksista tarvitsemme todella avoimuutta. Meidän täytyy tietää, ketkä ovat vastuullisia matkustajien oikeuksista ja kuinka pikaisesti nämä oikeudet voivat toteutua. Ja olen yhtä mieltä Kallasin kanssa siitä, että meidän täytyy seurata niitä keinoja, joita lentoyhtiöt käyttävät, jotta tilanteeseen voidaan vastata. Ja sitten lopuksi valtion tuet. Pyydän, että vihdoin määrittelette mitä nämä valtion olisivat, mitä kriteereitä tässä käytettäisiin ja kuinka valvotaan niitä mahdollisia seurauksia, joita tällä kriisillä voi olla lentoyhtiöiden työntekijöihin. Meidän täytyy estää se, että tällaisessa tilanteessa lähdettäisiin aivan turhaan puuttumaan työntekijöiden oikeuksiin. Kiitos. Un minuto tiene el señor Bradburn. Kiitos sitten minuutti herra Bradburnille. Thank you. Um, as already... Puhemies, kuten nyt sanottiin, niin kukaan olisi voinut ennakoida näitä Islannin tapahtumia. Lentoyhtiöiden täytyy nyt sopeutua hyvin ennustamattomiin olosuhteisiin, tietysti ottaen huomioon tulivuoren purkaa siellä taloudellinen tilanne. Kun tämä otetaan huomioon, niin kun ajatellaan sitä äärimmäistä toimenpidettä, että suljetaan kaikki lentokentät, niin se pitää perustaa tieteelliseen tietoon, jotta varmistetaan, että häiriöt ovat niin pienet kuin mahdollista. Eurocontrol ja kansalliset viranomaiset tässä suhteessa ovat lisänneet turhautuneisuutta tästä, tämän kriisin huonosta hoidosta. Tämä on tarkoittanut sitä, että matkustajat eivät ole pystyneet hoitam- äh, suunnittelemaan matkojaan toisia, toisia välineitä käyttäen. Satelliteknologia ja tietokonemallintaminen ovat tarpeen näissä tilanteissa, mutta vaikka tämä kaikki tekniikka olisikin, niin silti emme ole pystyneet äh, muuhun parempaan kuin äh, sormella kokeilemaan, mistä tuuli tulee. Ainakin ihmiset ovat näin sen kokeneet. Pitkän aikavälin ennusteet, ovat tärkeitä tässä suhteessa. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia Rova de Veirak. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord... Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin näin alkuun korostaa sitä, että varovaisuusperiaate, jonka suurin osa eurooppalaisista hallituksista on ottanut käyttöön Euroopan ilma-alueella, joka on kohdennettu tilapäisesti, on ollut viisas ja varovainen päätös. Kansalaisten turvallisuus pitää asettaa etusijalle ja tässä suhteessa tietyt lentoyhtiöt, jotka vaativat välitöntä ilmatilan täyttä avaamista, toimivat oudosti. Täällä puhuttiin myös eri liikennemuotojen toisiaan täydentävyydestä. Ja siitä syystä esimerkiksi rautatiealan epäjärjestäytyneisyys on vaikeuttanut tilannetta. Haluaisin myös kiittää komissiota sen päätöksestä mahdollistaa tämän tilanteen parantaminen. Se on hyvä. Ja se, että mahdollistetaan myös valtion tuen maksaminen, täytyy tapahtua poikkeuksellisesti näiden kriteerien joukossa täytyy olla se, että yritys on toiminut esimerkillisesti, kun se on pyrkinyt parantamaan niiden matkustajien tilannetta, jotka ovat joutuneet kärsimään lentojen peruuttamisesta. Ei saa myöskään ta- tapahtua niin, että lentoyhtiöt hyödyntävät force majeure-lauseketta ja pyrkivät eroon kaikesta vastuustaan. Matkustajat ovat tämänhetkisen tilanteen uhreja ja jos mitään vaihtoehtoista ratkaisua heille ei ehdoteta, niiden tulee tule missään tapauksessa joutua vielä kärsimään taloudellisia vaikutuksia. Matkatoimistoillekaan ei ole velvollisuutta korvata käyttämättömiä lentoita, sekä, sekä, lentoja sekään ei ole oikein. Poikkeustilanteissa kuin tämä, mikä meillä nyt on ollut muutaman päivän ajan, meidän täytyy varmistautua siitä, että matkustajat saavat korvaukset niistä lennoista, jotka on peruutettu. Un minuto y medio. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Tsikau. Muchas gracias, señor presidente, Mr. Commissioner. In EU27 aproximativ 800 de Kiitoksia, puhemies. Euroopassa noin 800 miljoonaa matkustajaa käyttää lentoliikennettä vuodessa ja 34 prosenttia kaikista matkustajista lentää EUn ulkopuolelle. Tämä Islannin tulivuoren purkaus on osoittanut, kuinka haavoittuva meidän järjestelmämme on. Viime päivinä 60 tuhatta lentoa on EU-ssa peruttu ja tuhannet matkustajat ovat jääneet lentokentille meidän tärkein ajatuksemme täytyy kohdistua matkustajien turvallisuuteen ja meillä olisi pitänyt olla tehokas uudelleen reitittämisjärjestelmä er- eri liikennemuodoin, laivoilla, teitse, raideliikenteellä ja niin edelleen. Jos tämä järjestelmä olisi toiminut, niin 66 prosenttia näistä matkustajista jäsenvaltioissa olisivat päässeet määränpäähänsä jollakin toisen keinoin. Joten meidän täytyy antaa tarvittavat määrärahat siihen, että eurooppalaista liikennettä tehostetaan ja että huippunopeusjunat pääsisivät kaikkiin pääkaupunkeihin sekä muihin suuriin kaupunkeihin Euroopan unionissa. Samoin sisävesiliikennettä ja muuta meriliikennettä täytyy tehostaa. Tähän tarvitaan hyvää poliittista tahtoa, jotta Eurooppa pysyy liikkeellä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia, herra Gallagher. Puhemies, haluaisin toivottaa tervetulleeksi komissio Klausin ja liikenneministeriön pyrkimykset ratkaista tämä ongelma. Tässä on kuitenkin muistutus siitä, että edelleen olemme äiti luonnon helmassa enemmän kuin koskaan ennen. Minä tulen maasta Irlannista, jossa, äh, joka on siis, jotain ympäröi kaksi merta. Ne ihmiset, joita edustan, ovat kokeneet tämän ehkäpä enemmän kuin missään muussa jäsenvaltiossa. Eilen illalla oli todellista toivoa, että tilanne helpottuisi. Kuitenkin se on jälleen yön yli muuttunut tilanne ja näitä lentokientoja on pidennetty. Monet matkustajat ovat eri osissa, ei pelkästään Eurooppaa, vaan maailmaa. Ja meidän prioriteetimme täytyy olla auttaa heitä, auttaa niitä ihmisiä, jotka pääsevät perheittensä luokse kotiin. Näille täytyy antaa prioriteetti lentoyhtiöiden täytyy kohdella tai antaa heille prioriteetti eikä kohdella heitä kuten mitä muuta tahansa matkustajia. Toivottavasti komissio myös käsittelee taloudellisia vaikutuksia. Tästä tietysti on keskeistä ja tämä on tämä hyvin tärkeä asia, että eurokontrollin roolia vahvennetaan kriisin seurauksena, koska Äh, tulivuoret tuhkat eivät kunnioita taloudellisia, poliittisia tai maantieteellisiä rajoja. Tätä täytyy käsitellä keskustasta käsin. Jos 27 jäsenvaltiota käsittelee sitä erikseen, niin se ei johda menestykseen. Yksi suurimmista ongelmista puhemies keskeyttää. Tiene la palabra ahora por un minuto. Seuraavaksi minuutti Vicky Ford. Thank you. The ash... Kiitoksia. Tuhkapilvi on aiheuttanut stressiä useille tuhansille matkustajille ja taloudellisia vaikeuksia useille yrityksille. Myös monet omat kollegamme Euroopan äärialueilta ovat jumiutuneet sinne tällä viikolla. Ja voimme kiittää puhemiestämme siitä, että olisi epädemokraattista äänestä ilman näitä kollegoita tai että ajatellaan, että nämä kollegat on nyt vain asettu syrjään. Tulivuoro on kuitenkin muistuttanut meitä myös siitä, että me emme ole tämän planeetan hallitsijoita, eikä meiltä löydy vastauksia kaikkiin kysymyksiin. On selvää, että meidän täytyy paremmin ymmärtää sekä tulivuori, tuhkaa että kaasuja. Ja e, täytyisi lisätä tutkimusta tällä alalla. Se on myös muistuttanut meitä siitä, miten tärkeää lentoliikenne on ja miten riippuvaisia siitä olemme. Meidän täytyy vähentää tätä riippuvuutta. Investoinnit parempiin virtuaalikokouksiin ja teknologiaan, kuten myöskin nopeisiin rautatieyhteyksiin, ovat kannatettavia. Tarpeeton matkustaminen ja sen vähentäminen on tärkeä asia. Tällä alalla tietysti parlamentti voisi näyttää esimerkkiä. Ford, dos minutos. Kiitos. Seuraavaksi Marinesku kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Luonnon ilmiöt, kuten tämä Islannin tulivuoren purkaus, ovat sellaisia, että niitä ei valitettavasti voi ennakoida, mutta voimme kuitenkin sanoa, että reaktio ei ole ollut oikeanlainen. Meidän täytyy todella analysoida sitä, mitä tapahtui, ja vastata tähän tehokkaasti vastaisuuden varalta. Reaktiot todella eivät riittäneet ja kului lähes viikko aikaa ennen kuin mitään tapahtui. Emme edes tiedä, mitkä ovat riskit. Meidän täytyy perustaa oikeanlainen elin maksoi mitä maksoi. Lentoyhtiöt ovat nähneet, että tilanne on ollut hyvin sirpaloitunut. Tämä on vaikuttanut matkustajiin ja mitään koordinointia lentoyhtiöiden välillä ei ole ollut niin, että matkustajat olisivat päässeet käytettävissä oleville lennoille. Me tarvitsemme tätä yhtenäistä ilmatilaa ja keskitettyä ilmatilan valvontaa tällaisesta keskitytystä viranomaisesta. Itse olen ollut tämän yhtenäisen ilmatila-asian esittelijä ja tilanne on neuvostossa aika surkea. Ja sama pätee tällaisiin tavarakäytäviin Euroopassa. Jäsenvaltioiden tulisi ottaa opikseen nykytilanteesta. Vastaukset eivät ole todella olleet riittäviä. Ja tämä pätee myös muihin liikennemuotoihin. Euroopassa on mahdotonta ostaa oikealla tavalla Euroopan kattavaa junalippua. Tarvitsemme myös raideliikenteen uudistamista. Siitä on puhuttu paljon, mutta sanoista ei ole siirrytty tekoihin. Toivottavasti jäsenvaltiot ovat nyt ymmärtäneet sen, että ei riitä, että hoitaa oman kotipihansa kuntoon, vaan että tässä täytyy toimia todella Euroopan tasolla niin, että koordinoidaan ja kannetaan vastuuta Euroopan, Euroopan laajuisesti, jotta voidaan olla yhdessä toimimassa tiene... Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Lammarin Nidis. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Στην ηφαιστειακή φουρτούνα που έχει χτυπήσει την Ευρώπη... Kiitoksia, puhemies. Tämä tuhka pilvi, joka on Euroopan yllä, osoitti, että EU on reagoinut liian hitaasti ja tätä kautta matkustajiin kohdistuneet ongelmat ovat kärjestyneet. Tässä on reagoitu liian hitaasti myös talouden kannalta. Tässä tarvitaan koordinointia. Ei riitä, että talousriskejä ja yhtiöihin kohdistuvia riskejä arvioidaan, vaan tässä tarvitaan laajempia toimia. On kuitenkin myönteistä, että kuolonuhreja tilanne ei ole vaatinut. Kansallisten viranomaisten olisi pitänyt kuitenkin koordinoida tilannetta alusta lähtien meteorologien ja eurokontrollin kanssa. Nyt on avattu joitakin lentokäytäviä, mutta tämä on saatu aikaan lentoyhtiöiden painostuksesta. Tässä ainutlaatuisessa tilanteessa kansalaisten oikeuksia ei saa sivuuttaa, vaan ne täytyy toteuttaa. Ainoastaan harvat matkustajat ovat saaneet lentoyhtiöltä vahvistuksen siitä, että he saavat näistä lisäyöpymisistä esimerkiksi korvausta. Monet lentoyhtiöt eivät ole lähteneet minkäänlaisiin aputoimiin. Eli parlamentin täytyy tarkastella sitä, kuinka hyvin matkustajien oikeudet ovat toteutuneet. Kiitoksia. Seuraavaksi Belet, kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, hyvää huomenta. Luonnollisestikin tila- kysymys on nyt aivan ainutlaatuisesta tilanteesta. Lentoliikenne on vielä pahemmin sekaisin kuin syyskuun 11. päivän tapahtumien aikana. Me emme myöskään olleet riittävän valmistautuneita tämän tyyppiseen hätätilanteeseen sillä riippumatta kaikista ponnistuksista, joita lentoyhtiöt ja matkatoimistot ovat tehneet, hyvin monet matkustajat ovat kuitenkin joutuneet oman onnensa nojaan. Ja tästä meidän täytyy ottaa oppia ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Ensinnäkin hyvä komission jäsen, hyvä puhemies, meidän täytyy saada aikaiseksi eurooppalainen koordinoitu suun, hätäsuunnitelma. Turvallisuuden lisäksi sen täytyy jakaa tietysti tietoa kaikille matkustajille jotka eivät pääse kotiin. Näin, että ihmiset esimerkiksi saavat tattua sen, että saavat katon päänsä päälleen. Tulevaisuudessa matkustajan tilannetta täytyy parantaa vielä perustavanlaatuisesti. Edelliset päivät ovat tehneet selväksi ainakin yhden asian. Se on se, että Euroopassa täytyy investoida yhä enemmän nopeaan äh, rautatieliikenteeseen. Se tarjoaa vaihtoehdon tähän haavoittuvaisen liiken, lentoliikenteeseen. Meidän täytyy 2020 strategiassa myöskin kehittää ra- rautatieliikennettä, joka on hyvä työllisyydelle, ympäristölle ja ihmisille. Kiitoksia. Yes, Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Jo Lainen. Danke, Herr Präsident. Kiitoksia, puhemies. Ikään kuin olisimme pystyneet tämän ennakoimaan, niin ympäristövaliokunta, joka väestönsuojelusta on vastuussa, niin siellä on direktiivi tekeillä yhteisestä luonnonkatastrofien käsittelystä. Kollega Ferreira on siellä esittelijä ja seuraavassa kokouksessa äänestämme tästä mietinnöstä. Ja nämä kokemukset, joka tulivuodotukasta on tullut, niin hyvin nopeasti sitten täysistunto pystyy parlamentin kannan esittämään tähän asiaan. Voin olla samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka sanovat, että olemme olleet huonosti valmistautuneita luonnonkatastrofeihin. Onneksi Euroopassa niitä aika vähän on. Niistä on myös vähän kokemusta ja huomaa, että kriisin hallinta on puutteellista. Minun näkemykseni mukaan on myös kestänyt liian kauan tämä viisi päivää ennen kuin testilento tehtiin ja realista dataa keräsi. Se on liian hidasta ja täytyy oppia tästä. En halua tässä syyttää ketään, mutta kokemus osoittaa meille, että meidän täytyy parantaa tässä ja tehdä seuraavalla kerralla paremmin. Ja tulivuoren tuhka on osoittanut ainakin sen, että tarvitaan enemmän Eurooppaa. Komission jäsen sanotte, että kansalliset viranomaiset ovat vastuussa se ei kuitenkaan ihmisiä tyydytä, joita, jotka kokevat haittoja. Tarvitsemme enemmän Eurooppaa katastrofien estämisessä, yhteisessä liikennepolitiikassa tietysti myös Lissabonin, politi- Lissabonin sopimus antaa meille enemmän mahdollisuuksia. Kuten Hybner kysyn teiltä myös, että miten hyödynnät Lissabonin sopimuksen Suomen mahdollisuuksia kriisinhallinnassa ja niiden ehkäisyssä. Kiitoksia. Kiitoksia herra Lainen. Seuraavaksi kaksi minuuttia. Anne Delvaux. Merci, monsieur le président. Pagai. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kakofoniakatastrofi, tappelut, katastrofi. Lehdistössä ei mennä sanat riittää, kun tätä katastrofia kuvaillaan ja sen seurauksia. On valiteltu tätä valtavaa taloudellista vaikutusta, joka siellä on, joko suoraan tai epäsuorasti. Ja minusta on hyvä, että annetaan poikkeuksellista valtion tukea lentoyhtiöille, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin syyskuun 2001 jälkeen jatkuvasti. Kun me tiedämme, että 750 000 matkustajaa on joutunut jumiin ja suuri osa heistä edelleen on ulkomailla, kun tiedetään, että taloudelliset tapiot ovat valtiot. Miten voidaan selittää se, että meillä ei ollut, on ollut nyt viisi päivää kulunut aikaa ennen kuin videokonferenssi pidetään äh, liikenneministerien välillä videokonferenssin avulla? Toiseksi kukaan ei tietenkään kiistä sitä, että absoluuttinen eh- ennakkoehto kaikelle on varovaisuusperiaate. Mutta koska tulivuori on edelleen aktiivinen, meidän tulee kysyä, mitkä ovat nämä lisätakeet matkalaisten turvallisuuden, jota ei olisi kyetty tarjoamaan jo paljon aiemmin. Kolmanneksi, koska kehitys tulivuoren purkauksessa voi jatkuvasti muuttua, kuka päivittää nämä tiedot ja puhuu avatuista liikennekäytävistä. Lopuksi, jos tilanne jatkuu, se vain pahenee. Ja se aiheuttaa sen, että me tarvitsemme yhä enemmän koordinaatio jäsenvaltioiden välillä ja toiminta, joka pohjautuu todellisille faktoille. Ja meidän täytyy myös parantaa muiden liikennevälineiden toimivuutta näin poikkeuksellisissa tilanteissa. Ja lisäksi täytyy auttaa koordinoinnissa, kun pyrimme auttamaan matkusta ja palaamaan kotimaihinsa, jolla on oikeus apuun. Yksittäiset kansalliset toimenpiteet, ne ovat ainoita, joita tähän mennessä on tehty. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia ajalla. Kiitoksia puhemies. Haluan käyttää nyt puheenvuoron hyväkseni siinä, että osoitamme vastuunkantoa. Mikään hallitusten välinen toiminta ei riitä eikä mikään tilastoihin perustuva yksinkertainen toiminta. Espanja puheenjohtajavaltiona jo päivää sen jälkeen, kun ilmatila oli suljettu, näki, että tässä tarvitaan eurooppalainen ratkaisu. Tässä tuhannet matkustajat rajojemme sisällä ja ulkopuolella jäivät oman onensa nojaan. Meidän täytyy taata todella matkustajien turvallisuus, mutta että tässä on todella syntynyt sama kysymys kuin aina ennenkin. Mitä Eurooppa tekee? Komission jäsen Kallas ja Espanja puheenjohtajavaltiona on onnistunut toimimaan hyvin nopeasti. Tässä on asetettu painopiste todella turvallisuuteen. Kansallinen ja eurooppalainen työ ei ole kuitenkaan riittänyt. Tässä tarvitaan nyt kiireellisiä toimia, mutta keskipitkällä aikavälillä täytyy parantaa toimia. Myös ulkosuhdehallinnon täytyy käsitellä tämän kaltaisia kysymyksiä. Hätätilanteessa se ei saa pistää oviaan kiinni viikon lopuksi. Ilma, ilmailuala, joka oli juuri selviämässä kriisistä, on joutunut jälleen äärimmäisen vaikeaan tilanteeseen. Toivottavasti sitä voidaan nyt auttaa erilaisin toimin. Ja lopuksi tarvitsemme äh, tällaista vaihtojärjestelmää, jolla voidaan äh, taata liikkuvuus. Meillä ei ole edelleenkään yhtenäistä ilmatilaa. Puhemies keskeyttää. Kiitos. Seuraavaksi kaksi minuuttia Fasada. puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Varmastikin kyseessä on kriisitilanne. Euroopassa ilmaliikenne on vähentynyt 70 prosenttia, 80 prosenttia lentokentistä on kiinni. Toivon kuitenkin, että pystymme tästä tilanteesta tekemään rakentavia johtopäätöksiä. Ensinnäkin komissio pitäisi tehdä kaikkensa, jotta tulivan purkaus ei johtaisi lentoyhtiöiden ää, huonoon taloudelliseen tilanteeseen ja konkursseihin, jotka ovat muutenkin huonossa taloudellisessa tilanteessa. Neuvoston vastustus siihen, että olisi, että se rahoittaisi tiukempia turvallisuustoimenpiteitä. Sitten tämä uudet tekniikat, kuten henkilöskannerit, eivät turvallisuutta parantaa ja niillä on kuitenkin vaikutus taloudelliseen tilanteeseen lentoyhtiöiden keskuudessa. Ja kolmanneksi, kysymys matkustajista. Olen sitä mieltä, että on järkevä päätös pysäyttää lennot eh, turvallisuuden nimissä. Kuitenkin eh, tähän ei pitäisi tähän lopettaa, vaan täytyy antaa myös apua niille, jotka syyttään ovat jääneet jumiin lentokentille. Näissä kysymyksissä Euroopan parlamentti ja erityisesti liikennevaliokunta on, on näitä asioita käsitellyt jo monta kertaa, mutta paradoksaalisesti tulivuorenpurkaus Islannissa on osoittanut kaikille, miten tärkeä osa tekijä talouden asianmukaisessa toiminnassa on lentoliikenne. Ja erityisesti Euroopan toimielimiten edustajille tämä on tullut hyvin esille, jotka eivät päässeet Krakovan Karkovassa pidettyihin Puolan presidentin hautajaisiin sunnuntaina. Yes. Kiitoksia. Viimeinen puhuja on herra Leichtfried. Hänellä on puolitoista minuuttia aikaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, hyvä komissaari, neuvoston puheenjohtaja. Uskon, että että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat reagoineet tyydyttävällä tavalla. Ne ovat toimineet turvallisuusperiaatteen nimissä. Totta kai voidaan keskustella siitä, olisiko näitä, tätä tuhkapilveä voinut tutkia jo aikaisemmin. Uskon, että se olisi ollut mahdollista, mutta periaatteessa tässä on toimittu oikein. Meidän täytyy nyt kuitenkin keskustella ja pohtia sitä, mitä tapahtuu niille ihmisille, ja niille eurooppalaisille, jotka ovat tilanteen orja. Viime tai eilen sain puhelun perheeltä, joka on jäänyt Taimaahan ja he saivat tiedon siitä, että he joutuvat viettämään nyt viikon lentokentällä. Tai olen kuullut nuorista, jotka joutuvat olemaan vielä viikon hotellissa, koska heidät sieltä ollaan kuulemma tulossa hakemaan. Tai eläkeläisistä, joilla ei ole enää varaa jäädä ulkomaille, mutta heidän on sinne jäätävä. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joista meidän täytyy tulla keskustella ja tarjota myös vastauksia. Meidän täytyy tehdä ehdotuksia ja antaa tukea. Emme saa jättää eurooppalaisia nyt yksin, vaan heitä täytyy auttaa. Kiitoksia. Bueno, muchas gracias, colegas. Kiitoksia paljon hyvät kollegat. Olemme nyt ääritilanteessa, koska epäilemättä tämä aihe, josta nyt keskustelemme, on hyvin äärimmäinen, kiireellinen näille monille henkilöille, joita se koskettaa. Meillä on nyt eniten puheenvuoropyyntöjä tähän menettelyn ilman puhuja listaa kuin ikinä. 13.15 ja täällä nyt pyyntöjä tulee lisää, mutta pyydän, että pyytäisi puheenvuoroja turhaan. Emme voi ottaa 20 puheenvuoroa. Yritämme kuitenkin ottaa niitä mahdollisimman paljon. Puhemies pyysi minua tähän. Hetkellisesti häntä korvaamaan. Odotamme, että hänkin tulee takaisin, mutta lähdemme nyt käsittelemään tätä listaa ilman tai siis menettelyä ilman puhuja lista. Silvestris ensin kansanpuolueesta minuutti on minuutti ja minuutin jälkeen katkaisen puheajan. Silvestris. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää Espanja ja komissiota niiden tekemistä toimista. Mielestäni tässä ei keskustella niinkään siitä, että turvallisuus pitää taata. Kyllä se on taattu koska tuloksena on ollut se, että tässä odottamattomassa kriisissä mikään lentokone ei ole joutunut onnettomuuteen. Eli tässä on päästy tulokseen ja voimme olla siitä vain tyytyväisiä. Ongelma on kuitenkin sellainen, että se liittyy aikaan, aikataulutukseen. Tässä olisi voinut toimia jo aikaisemmin ja lentokieltoalue olisi voitu avata aikaisemmin silloin, kun turvallisuus olisi taattu. Tällä siis miksi näin ei ole tehty, niin tähän täytyy vastata. Tuhannet ja tuhannet matkustajat ovat jääneet lentokentille ja hotelleihin. Puhemies keskeyttää. Kiitoksia seuraavaksi Taramella. Tämä keskustelu on johtanut siihen, että olemme kuulleet paljon liikenteen ja kuljetuksen asiantuntijoita ja olemme varsinkin keskittyneet tähän ennalta arvaamattomaan tilanteeseen ja sen taloudellisiin vaikutuksiin. Minusta meidän täytyy erityisesti puolustaa tässä suhteessa kuluttajia, joista sadat tuhannet ovat nyt jumissa jossain päin maailmaa, eivätkä pääse kotiinsa. Ja ne, jotka eivät enää voi olla paikan päälle, joilla ei ole vaihtoehtoja, ovat kaikkein hankalimmassa tilanteessa. lentokentät, ovat täynnä ihmisiä hankalassa tilanteessa. Ehkäpä meidän pitäisi muokata uudelleen lentoliikennettä koskeva direktiiviä. Tulisi tarkastella myös näitä mm, pakettimatkoja ja niitä koskevia säännöksiä. Ja lisäksi ottaa käyttöön sellainen vakuutus, joka kattaisi nämä henkilöt force majeure-tilanteessa. Kiitoksia, herra Tarabella. Seuraavaksi Valdens. No le vemos en la sala. Tiene la palabra el señor. Häntä ei näy salissa seuraavaksi. Ah, Valensa onkin siellä. Eli hän voi käyttää nyt puheenvuoron. Muuten, eh, jos tässä tunnetaan aikaa, niin muut kollegat eivät ehdi puhua. Kyllä e, puhemies. Nykyinen tilanne vahvistaa sen, että emme voi mitään luonnonvoimille. Mutta EU, sen pitäisi olla paremmin valmistautunut tällaisiin tilanteisiin. Erityisesti se pitäisi olla paremmin valmistautunut sinne, että oikeasti oikealla tavalla reagoitaisiin. Tietysti on vaikea valmistautua semmoisen, joka tapahtuu ehkä kerran 150 vuodessa, mutta se mitä nyt nähdään, niin sen perusteella on selvää, että tämä raideinfrastruktuuri on selkeästi riittämätön. Täytyisi vastata tässä kysymykseen, että miten tätä tilannetta voidaan parantaa kysymyksiä tulee esille myös siitä, että miten ensinnäkin julkinen apu tulee olemaan lentoyhtiöille. Siinä on tietysti valtavia summia kyseessä, joita täytyy laittaa lentoyhtiöiden tilanteen parantamiseen. Sitten vielä sellainen kysymys, että minkälainen täytyy olla strategia, joka sitten pitkäaikaisesti valmistaisi meitä näihin vastaaviin tilanteisiin. Kiitos. Seuraavaksi Masi. Kiitos puhemies. Komissaari puhui tästä absurdista toiminnasta ja sen puutteesta, mutta olko, me kuitenkin johdonmukaisia. Meillä on ollut useita mahdollisuuksia ottaa toimivaltuudet käyttöön tässä yhtenäisessä ilmatila-asiassa. Jos emme pysty toimimaan taivaassa niin kuin haluamme tai maan päällä toteuttamaan äh, matkustajien oikeuksia tai toimimaan oikealla tavalla maaliikenteen äh, konflikteissa. Me pystyy tarjoamaan äh, edes minimipalveluita tietyssä tilanteessa. Kollega, sinulla palvelu, signor Sikir. Kiitoksia. Seuraavaksi Sikirski. Tilanne on vaikea Euroopan liikenteessä. Kokemukset, joita tästä tilanteesta saamme, ovat kalliita, mutta hyvin opettavaisia. Täytyy tehdä oikeat johtopäätökset. Ja, jo, tässä joitakin niistä ensinnäkin. Lentoturvallisuus myös laadun osalta, kuljetusten turvallisuus, että että kansallisella on turvalliset mahdollisuudet liikkua se meidän yhteinen velvollisuutemme. Täytyy tasapainoisesti kehittää kaikkia liikennemuotoja. Ja tässä täytyy ajatella tietysti raideliikennettä. Kolmanneksi, liikenne ja kuljetus on tärkeä osa taloutta. Tavaroiden kuljettaminen, työvoiman liikkuvuus ratkaisevat sen, onko kehitystä vai ei. Täytyy tämä erityisesti muistaa talouskriisin aikana. Sitten täytyy saada menettelytapoja aikaan, joilla autetaan eh, lentoyhtiöitä. Puhemies keskeyttää. Kiitoksia. Seuraavaksi Boris. Szanowny panie komisarzu, e, katastrofi... Komission jäsen katastrofi on osoittanut, että eurooppalaisia proseduureja puuttuu tällaisten e, katastrofien osalta kuten nyt tämä tulivuoren purkaus. Ensinnäkin EU pitäisi koordinoida turvallisuuden alaa ja päättää mahdollisuuksista, voivatko lentokoneet lentää, se ei voi olla jäsenvaltioiden toimivaltuus. Sitten täytyy, tai näyttää siltä, että äh, vakuutukset tällaisten tapahtumien osalta pitäisi ottaa huomioon myös sitten logistiikan kysymykset täytyy ratkaista, kun ihmiset ovat jääneet lentokentille jumiin, niin tässä liikkuvuutta on puuttunut ja eh, täytyy kehittää sen vuoksi nopean näitä supernopeita junia. Sitten täytyy, täytyy ottaa huomioon myös ne matkustajat, jotka ovat jääneet umiin Euroopan ulkopuolelle. Ja tässä täytyy ottaa huomioon esimerkiksi konsulipalvelut. Ja toivottavasti nämä kaikki prosessit saadaan käyttöön. Kiitoksia. Seuraavaksi Arsenis. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτές τις μέρες βιώσαμε μια... Kiitoksia. Tämä on ollut nyt todella uudenlaista aikaa. Matkustaminen eri alueille ja Brysseliin ja tänne oli hyvin vaikeaa. Lentokoneita ei enää voinut käyttää. Meidän piti matkustaa busseissa, junissa ja tähän meni paljon aikaa ja monet eivät päässeet paikalle lainkaan. Tämä on osoittanut, tai emme ole täysin riippuvaisia lentokoneista. Meillä on kuitenkin äh, on muitakin matkustusmuotoja, mutta esimerkiksi raideliikenne ei toimi halutulla tavalla. Tarvitsemme huippunopeat junat kaikkialle Eurooppaan niin, että alle tuhannen kilometrin matkat voitaisiin taittaa junassa. Lentokoneita käytettäisiin ainoastaan pidempiin matkoihin. Lentokone saastuttaa enemmän kuin esimerkiksi terät, terästeollisuus. Puhemies keskeyttää. Kiitos. Seuraavaksi Alvarez. Gracias, presidente. Creo que... Kiitos, puhemies. Se vastaus, joka nyt voidaan antaa, voi ainoastaan lievittää nykytilannetta, mutta tämä ei estä sitä, että vastaavaa voisi tapahtua myöhemminkin. Mitään lyhyen aikavälin ratkaisua ei ole ja meidän täytyy nyt käyttää tilaisuus hyväksemme valkoisella kirjalla niin, että saadaan aikaan toimi, tarvittavia toimia ja jotta voidaan vähentää riippuvuutta lentoliikenteestä. Meidän täytyy vahvistaa vaihtoehtoista liikennettä. Ne ovat jääneet nyt sivuraiteille. Tässä puhun raideliikenteestä ja meriliikenteestä. Esittelijä, kuten Grosch, on ottanut huomioon kaikki pyynnöt siitä, mitä täällä on esitetty raideliikenteen ja muiden liikennemuotojen vahvistamisesta. Kiitos. La palabra el señor Benson. Kiitos seuraavaksi Benson. Tack, tack herr der er sagt mange fornuftige ting her under debatten i formiddag, men jeg mener bare, at man er nødt til at se en... Tämän aamuisesta keskustelusta mielestäni meidän tulee erityisesti tarkastella tulevaisuuteen, sillä nythän usein kysymys ei ole siitä, jos näin tapahtuu, vaan milloin se tapahtuu. Ja siitä syystä meidän tulee tarkastella asiaa tulevaisuuteen, miten voimme toimia tulevaisuudessa samantyyppisessä tilanteessa. Ja minusta siitä syystä on tarpeen, että nyt pohdimme sitä, miten eurooppalaisten pääkaupunkien äh, välillä voimme lisätä yhteensopivuutta. Gracias, señor Benchen. Tiene la palabra la señora Fajon. Kiitos, seuraavaksi Fajon. Dragi kollegi, sen kollegi seveda nam je vsem jasno da mora biti varnost potnikov na prvem mestu in da. on selvää että matkustajien turvallisuuden täytyy olla etusijalla. Nyt luonto on osoittanut voimansa, lentokoneet ovat jääneet maahan, matkustajat odottavat, teollisuus pelkää työpaikkojensa puolesta ja taloudelliset haitat ovat valtavia. Totta kai ihmiset voivat ajatella niin, että jos maanviljelijät saavat tiettyjä korvauksia, niin hekin voivat saada korvauksia. Nyt tämän pitäisi olla opetus Euroopalle siitä, että eri liikennemuotojen välille tarvitaan paremmat yhteydet. Tarvitsemme sellaisia liikennemuotoja, jotka saastuttavat vähemmän, mutta jotka takaavat ennen kaikkea liikenneturvallisuuden kansalaisille. Kiitoksia. Seuraavaksi Judith Merkies. Dank u wel, voorzitter. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kaikki ne, jotka ovat joutuneet kärsimään tästä kriisistä, saavat kyllä minä sympatiani puolelleen. Meillä on nyt kaikenlaisia kriisejä, liikennekriisejä, talouskriisejä, näitä riittää loputtomiin. Se osoittaa, että yhteiskuntamme on todella haavoittuvainen. Me tarvitsemme turvaverkkoa tämän tyyppisissä kriiseissä. Ja me puhumme vihreästä yhteiskunnasta, joka sisältää vihreän liikenteen. Me emme selkeästikään ole sinne asti päässeet. Minun ryhmäni jäsenet ja monet muutkin ovat todenneet, että on todella tarpeen se, että investoimme vihreään kuljetuksen ja nopeampiin liikenneyhteyksiin ja parempiin liikenneyhteyksiin EUn sisällä ja sen ulkopuolella – Se on hyväksi ympäristölle, ilmastolle ja vakaudelle, jota meidän yhteiskuntamme todella tarvitsee. Gracias, señora Merkis. Kiitos, rouva Merkis. Seuraavaksi Meisner saa puheenvuoron. Pyydän häntä anteeksi, koska luettelossa, joka minulla on, en nähnyt, että teidän ryhmällenne olisi pitänyt antaa puheenvuoro jo aikaisemmin. Saatte sen nyt. Olkaa hyvä. On tullut selväksi, että matkustajat tässä kysymyksessä ovat keskiössä. Haluamme, että eurooppalaiset matkustajat voidaan kuljettaa turvallisesti. Turvallisuutta tarvitaan kaikissa ähm, kuljetusmuodoissa lentoja kuitenkaan voida korvata. On paljon puhuttu supernopeusjunista, ja tietysti olisi hyvä, että niitä olisi enemmän. Mutta mitä paraskaan superjuna hyödyntää, jos sen pitää pysähtyä rajalle. Sen vuoksi mielestäni ottaa askeleita joka suuntaan tarvitaan todellakin sitä, että että sanotaan tällainen yhteinen raideliikennealue, kuten European Single Sky myöskin. Tarvitaan enemmän koordinointia jäsenvaltioiden välillä, mutta haluaisin vedota vielä kaikkiin. Kysehän on jäsenvaltioista, että tällaisia esteitä tulee. Vetoan kaikkiin. Huolehtikaa omissa puolueissanne, että kotona jäsenvaltioissa ollaan avautumisen puolesta kuljetus- ja liikennealalla Euroopassa. Jos pystymme omat puolueemme vakuuttamaan, niin sitten meillä on parempi tilanne tulevaisuudessa. Kiitoksia. Seuraavaksi Korina Kretsu. Kiitoksia. Viime päivinä on puhuttu paljon taloudellisista tappioista, joita on koitunut lentoyhtiöille. Nämä ovat todella todellisia tappioita. Ja meidän täytyy korvata niitä mahdollisuuksien rajoissa. Tämä kriisi näyttää pitkittyvän. Kuitenkin ensisijaista tässä on kuluttajien suojelu ja matkustajien turvallisuus matkustajat ovat todella huonossa tilanteessa ja heidän pahoinvointinsa riippuu myös lentoyhtiöistä. Matkustajia useinkin kohdellaan kuin he olisivat jotakin paketteja. Kiitos seuraavaksi. Barnier. Monsieur le Président, euh, Monsieur le Commissaire. Puhemies, komission jäsen, Tämä kriisi, joka nyt on ollut vallalla muutaman päivän ajan, osoittaa myös selkeästi, ja tämä, tätä ei ole riittävästi todettu, että Lissabonin strategia on epäonnistunut, kun Euroopan unionin viimeisen kymmenen vuoden ajan pyrkinyt sitä täytäntöön panemaan. Ne säännökset, joita on otettu käyttöön, osoittavat, että tämä kriisi ja Euroopan unioni ovat olleet kykenemättömiä koordinoimaan lähestymistapaamme ja se on johtanut siihen, että emme ole voineet suojella niitä, jotka ovat lentokentillä jumiutuneina, mutta emme ole myöskään voineet osoittaa mitään jatkonäkymiä, emmekä ole kyenneet auttamaan lentoyhtiöitä. Minä vaadin sitä, että me tarvitsemme lisää julkisia palveluita Euroopan unionin tällaiselle toimialalle, joka on näin haavoittuvainen kuin lentoliikenne. Reida. Ja nyt sitten edustaja Ferreira. princípio da precaução teve de ter prioridade, mas há lições que têm de ser tiradas. E a primeira Totta kai tämä kriisi on nyt sellainen kriisi, josta meidän pitäisi yrittää oppia jotakin. Meillä ei ole ollut vahvaa eurooppalaista ääntä, joka olisi ollut poliittisesti tehokas. Ja nyt meillä on ollut tilaisuuksia, joissa on ollut suurta laiminlyöntiä ja kaikki päätöksenteko on poistanut, lä- loistanut poissaolollaan. Matkustajille ei ole voitu osoittaa korvaavia palveluja ja korvaavia liikenne- muotoja. Meidän täytyy luoda sellainen järjestelmä, jossa on, toiminta tapahtuu avoimesti ja joka voi taata sellaiset olosuhteet, jossa ihmiset voivat liikkua, vaikka ilmatila suljetaan. Edustaja Goebbels. President, le est devenu un principe d'irresponsabilité. Face au moindre risque, le principe de précaution varovaisuusperiaate, ennakointiperiaate on erittäin tärkeä periaate ja nyt tässä asiassa on epäonnistuttu. Vastuunkantajien pitäisi pystyä kantamaan vastuunsa ja kun ajatellaan sellaisia tilanteita, joissa tulivuori purkautuu, olemme tilanteessa, jossa laava on tietenkin vaarallista ihmisille, mutta vaikutukset ovat hyvin moninaiset. Nyt tarvitaan vastuuta päätöksentekijöiltä ja tarvitaan poliittisen vastuun kantajia. Me, me voi olla näin riippuvaisia ilmaliikenteestä. Meidän täytyy panostaa rautatieliikenteeseen ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä Oseanian, Amerikan ja Afrikan kanssa. Proszę Państwa, chciałem to... Kiitokset. Seuraavaksi neuvoston nimissä Diego López Garrigo. Gracias, eh, señor presidente. Bueno, yo creo que eh, claramente ha habido un acuerdo en... Kiitos. Meillä on äh, edustaja Michael Crane sanoi, että tämä mikä on tapahtunut on tärkeä viesti meille kaikille. Ja meidän täytyy myös kiinnittää huomiota eurooppalaiseen yhteiseen toimintaan, koska tämä on kriisi, joka on koskenut tuhansia ihmisiä tavalla tai toisella. Tämä on vakavasti iskenyt myös talouteen ja monet tärkeät sektorit ovat saaneet tästä vaikutuksia. Ja tämä päätös siitä, että lentokentät äh, suljettiin, siitä ei enää ole kysymys, vaan kysymys on siitä, että ihmiset ovat kovin hämillään siitä, mitä tar on tapahtunut. Rasperoni, Ferreira, sanoivat ja viittasivat juuri siihen, että täällä toimittiin nopeasti, kun todettiin, että tilanne on hyvin vakava. Ja Euroopan komissio ja Espanja puheenjohtaja maana oli yhteyksissä valvoviin elimiin ja Kalas ja neuvoston edustajat olivat tietoisia siitä, että yhteyttä pidettiin Eurokontrollin kanssa ja sieltä eilen saimme juuri uutta tietoa. Eli kyllä on toimittu. On toimittu sen puoleen, että on tehty päätöksiä ja että meillä olisi tässäkin asiassa eurooppalainen lähestymistapa. Nyt on ryhdytty panemaan täytäntöön eilistä päätöstä, joka tehtiin neuvostossa, ja Eurocontrol on tehnyt päätöksen kello kahdeksasta eteenpäin tietyistä käytävistä, tietyistä vyöhykkeistä, jotka avataan lentoliikenteelle, mutta koordinointia tarvitaan, koska otetaan huomioon tämä luonnon vaikutus, luonnon rooli tässä tilanteessa. Mutta kaikkia näitä mainittuja asioita on ryhdytty panemaan täytäntöön ja koko ajan pidämme mielessä tärkeimmän asian, joka on turvallisuus. Eurooppalainen lähestymistapa on mahdollistanut sen, että otamme huomioon erilaiset tekijät, koska tämä tilanne, joka nyt on syntynyt, on täysin ennakoimaton ja sellainen, joka on aivan ainutlaatuinen. Haluaisin sanoa edustajille, että Eurocontrol on ottanut huomioon päätökset, jotka Lontoon ö, asiantuntijaelimen kokouksissa on tehty, mutta nyt meidän täytyy myös ottaa huomioon lentokoneiden valmistusmateriaalit. Meidän, materiaalit. Meidän täytyy olla täsmällisempi näissä toimissamme ja nyt tämä ehdotus, joka ottaa huomioon tekniset kysymykset, jotka pohjautuvat tieteeseen. Näistä viime kädessä päätöksen tekee Eurocontrol mutta olen samaa mieltä siitä, mitä edeltävät puhujat sanoivat yhteisten toimien tehostamisesta. Me perustamme työryhmän, jotta voimme ensi viikolla tehdä ehdotuksen näistä toimista. Meidän täytyy myös ottaa huomioon kansalaisten oikeudet ja kansalaisten liikkuvuus on yksi asia, jonka haluan tuoda esille ja vedota kaikkiin jäsenmaihin, jotta nämä käyttäisivät kaikki mahdolliset keinot, jotta maihin tai maa, maa, eri paikkoihin jääneet ihmiset saataisiin kotiinsa ja kotimaihinsa siihen päämäärään tai siihen kohteeseen, mihin he olivat menossa. Tämä on todellakin tärkeää vapaan liikkuvuuden kannalta. Ja vastaisuudessa me tarvitsemme erittäin syvää keskustelua ongelmasta, joka liittyy kansalaisten oikeuksiin ja sitä, siitä, että meillä pitäisi olla tällainen äh, hätäjärjestelmä tai suunnitelma, varautumissuunnitelma, joka on Euroopan tasoinen. Me tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia ja me meidän täytyy vahvistaa myös eurooppalaisia rautatieverkkoja. Tämä on erittäin tärkeää strategiamme kannalta. Historia on osoittanut, että Euroopan yhdentyminen tapahtuu sen kautta, että me olemme yhteyksissä toisiimme ja tämä tapahtuu erilaisten maanpinnalla olevien verkostojen ja meriteiden kautta. Meidän täytyy laajentaa rautateitä ja tämä on todellakin suuri poliittinen kysymys ja tärkeä symbolinenkin kysymys eurooppalaisen politiikan vahvistamiseksi. Haluan vedota herra Svobodan ja Schulzin ja muihin puhujiin, jotka myös olivat tällä linjalla. Tämä on sopiva paikka puhua asiasta, koska tämä on asia, joka on edessämme vielä jatkossakin, kun menemme eteenpäin yhdessä eurooppalaisella tiellä. Kiitos. Kiitos sitten seuraava puhuja. Voisinko pyytää, että, tämä keskeytettäisiin tämä keskustelu? Tämä keskustelu on tässä aivan liian kohteliasta, koska ihmisiä kohdellaan juna-asemilla ja lentokentillä kuin roskaa. Tämä on aivan liian kaunista puhetta. Meidän täytyisi nyt saada neuvosto ja komissio pakotettua antamaan informaatiota ja pakottamaan myös matkantoimittajat antamaan informaatiota. Esimerkiksi Brysselissä tilanne on kaoottinen Minusta myös äh, useampien jäsenten pitäisi voida olla mukana osallistumassa tähän keskusteluun. Ei tämä, mitä tällä nyt puhutaan, ei millään muotoa palvele matkustajien etuja, jotka nukkuvat asemilla. Kiitos. Tästä aiheesta on puhuttu jo useasti. Harmi, että ette ole kuulleet tätä keskustelun osaa. Kaikki aikaisemmat puhujat ovat puhuneet tästä. Okay. ilman mikrofonia. Uh, all this, uh, well, okay. Uh, colleague, sorry, sorry. Kollega, kaikista näistä aiheista puhuttiin jo kokouksessa. Niin, anteeksi. Niin, nyt komission varapuheenjohtaja antaa vastauksen ja sitten meillä on toinen tärkeä aihe, ja ähm, komission puheenjohtaja Barroso tulee parlamentin keskustelemaan toista tärkeästä aiheesta. Thank you very much. Kiitos puhemies. Kiitos oikein paljon kaikista näkökulmista. Minulla on vain oikeastaan neljä lisähuomiota. Ensinnäkin luonnollisesti tämä tapahtum, nämä tapahtumat ovat antaneet meille paljon ajattelun aihetta. Ja yksi ehkäpä kaikkein tärkeimmistä asioista – on sisäinen liikkuvuuden yhdistäminen, millä tavalla esimerkiksi rautateitä voitaisiin käyttää jonkinnäköisenä vaihtoehtona. Ja me tulemme hyvin pian keskustelemaan uudelleen tästä ensimmäisestä rautatiepaketista ja rautateiden tulevaisuudesta, joten tämä on siis toki hyvin tärkeä aihe keskustelimme tästä samasta aiheesta eilen liikenneministeriöiden kanssa, joten lupaan teille, että otamme tämän asian vakavasti. Tähän liittyy myös etätyö ja kaikki muut mahdolliset asiat, joilla voimme välttää turhaa matkustamista. Mitä sitten tulee tähän yleiseen vaikutukseen, me tulemme huomioimaan kaikki näkökulmat ja tulemme todellakin tekemään konkreettisia ehdotuksia mutta luonnollisesti meidän tulee olla tässä varovaisia. Kyllähän te tiedätte, että raha ei kasva puissa. Ja tilanteen täytyy myös olla reilu. Tässä täytyy ottaa huomioon kaikki muutkin talouden toimijat. Joten meidän täytyy toimia tasapainoisesti lähestymisessämme. Ja tässä nyt ei ole kuitenkaan mitään ihme lääkettä odotettavissa. Mitä tulee sitten matkustajien oikeuksiin, säännöt ovat hyvin selkeät. Täällä on otettu esiin nämä säännöt ja sitä puuttu siitä, pitäisikö nämä säännöt muuttaa. No ei näitä sääntöjä pitäisi minusta muuttaa. Ne on päätetty Euroopan tasolla. Euroopan parlamentti on tässä mukana ja säännöt ovat hyvät, mutta ehkäpä niiden toimeenpano on hieman vaihtelevaa, koska toimeenpano on jäsenvaltioiden käsissä. Mutta meillä on hyvin selkeä suunnitelma siitä, millä tavalla toimimme jatkossa näiden sääntöjen toimeenpanossa ja millä tavalla voimme vaikuttaa jäsenvaltioihin, koska on hyvin selvää, mitä on tehtävä, varsinkin liittyen nyt matkustajien huolenaiheisiin tänä päivänä. Sitten asia, joka ei ehkä paljon niin suuri, mutta monet kollegat ovat sanoneet lehdistössä muun muassa, että äh, informaatio tuli liian myöhään ja että me emme olleet valmistautuneita. No minä olin ainakin operationaalinen koko ajan. Minä olin eurokontrollissa, olin yhteydessä ministereihin. Ja tässä parlamentissa teillä on sama ongelma kuin mitä oli kaikilla päätöksentekijöillä ja asiantuntijoilla. Eli tämä on oikeastaan nyt ollut täysin asiantuntijoiden ja turvallisuusviranomaisten käsissä, ei poliitikkojen. Me olimme valmistautuneita yhteiseen toimintaan, mutta tämä tulivuoren purkautuminen oli odottamaton. Ja meillä on ollut säännöt siitä, että tulivuoren purkaus on tärkeä riski. Tämä kävi ilmi näistä muutamasta lennosta, jotka tämän pilven lävitse lensivät, ja sen vuoksi kaikki lennot pysäytettiin. Sunnuntaina pääosa, te, tehtiin pääosa testilennoista ja saimme informaation sitten niistä eurokontrolliin, jossa keskustelimme aiheesta. Mutta tällä hetkellä asiat ovat jäsenvaltioiden käsissä. Me jatkamme tätä avoimet, avoin lentotilaprojektia, mutta se on tulevaisuudelle, se on hyvä projekti, mutta jatkossa varmasti tarvitsemme hieman parempaa koordinaatiota. Tämä on suuri haaste. Tässäpä nämä kommentit, mitä minä halusin sanoa. Komissiohan äh, antoi kuitenkin myös äh, lehdistötiedotteita jo torstaina ja perjantaina liittyen ensin kädessä matkustajien oikeuksiin. Sanoimme silloin jo, että äh, matkustajien oikeuksien suhteen tulee toimia hyvin tarkasti. Ja Eilen näitä asioita on käsitelty laajemmin. Asia ei ole kuitenkaan vielä loppuun käsitelty. Meillä on tässä nyt ainakin vielä kolme neljä päivää ongelmia. Suurin osa lennoista tulee olemaan vielä silloin peruttuja, joten eh, matkustajat ovat menettäneet paljon lentoja ja vain lentoyhtiöt nyt sitten voivat eh, pikkuhiljaa ryhtyä tuomaan matkustajia takaisin kotiin. Ja meidän täytyy sitten katsoa, mitä seuraamuksia tällä on. Kiitokset teidän puheenvuorostanne ja, ja meillä on varmasti vielä muita mahdollisuuksia keskustella tästä. E, Kiitos. Varapuheenjohtaja Kallas. Hyvät naiset ja herrat, me päätämme tämän keskustelun. Tämä oli varmasti tärkein aihe esityslistallamme. Oli pelkästään tämän aiheen takia jo hyvä, että tapasimme Strasbourgissa tällä viikolla, sillä yleisöhän odottaa juuri tällaista meiltä, että me keskustelemme heidän kohtaamistaan ongelmista. Ja juuri näin teimme tänään aamulla. Haluaisin lisäksi kiittää Euroopan komissiota siitä, että he lähettivät 14